Ladies and gentlemen, meine... Hyvät naiset ja herrat. Hyvät naiset ja herrat. Möchte mich bei allen, die jetzt schon da sind. Ne, jotka ovat jo tänne päässeet, eivät ole tulossa tuolta lounalta vielä tänne saliin. Halusin kiittää hiukan myöhässä. Pääsemme ensimmäiseen keskusteluun. Olen iloinen siitä, että EPUn edustaja herra Jonsson on iltapäivänkin täällä mukana. Ja sitten kun puhutaan Euroopan parlamentista monen välisissä foorumeissa takapenkiltä eturiviin. Tervetuloa tänne. Lähdetään liikkeelle Dora Bakoyanisista Hän tulee Kreikan parlamentista, johtaa siellä poliittisten asioiden osiota Euroopan neuvoston parlamenttikokouksesta. Hän on myös ollut ähm, Atenan pormestari Vital Moreira, joka on puheenjohtaja kansainvälisen kaupan valiokunnasta. Tervetuloa tänne. Herra Masiej Popovski, joka on varapääsihteeri Euroopan ulkosuhdehallinnossa sydämellisesti tervetuloa. Ja Jan Walters, Jean Monet, edustaja EU ja globaali hallinto kysymyksistä kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisten järjestöjen professori. Kiitos, että vastasitte kutsumme. Minusta tuntuu, että lähdetään liikkeelle Novad Bakojanisin puheenvuorosta. Olkaa hyvä. Well, thank you, chair, ladies and gentlemen. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Haluaisin aivan ensiksi kiittää suuresti tästä kutsusta ja mahdollisuudesta puhua näin arvovaltaiselle yleisölle. Nyt vielä lounankin jälkeen. Olen todella vaikuttunut siitä, kuinka hyvin olette paikalla. Meillä oli erittäin mukava lounas juuri ja herra Brock esitti kiinnostavan puheen. Minäkin olen valmistellut puheen, mutta yritän myös vastata kysymyksiin, joita käsittääkseni siellä esitettiin. Hyvät kollegat, me kaikki tiedämme, että olemme hyvin syvässä eurooppalaisessa kriisissä. Olen sitä mieltä, että, että tällä, tästä on tulossa tällainen legitimoiva kriisi. Ja tuleekin mieleen, mitä sellaiset entiset vanhat parlamentin jäsenet, kuten minä, voivat tehdä, jotta vastettaisiin näihin tärkeisiin kysymyksiin, joita ihmiset meille esittävät. Mielestäni ehkä yksi tärkeimmistä kysymyksistä, joihin meistä tuntuu siltä, että ei ole varsinaista vastausta, koskee Euroopan unionin päätöksentekomenettelyä. Se tuntuu olevan hyvin kaukana ihmisistä. Otan esimerkiksi Kreikan. Kreikka on keskellä syvää kriisiä viides taantuman vuosi, 60 prosenttia nuorisotyöttömyyttä, 25 prosenttia BKT-laskua. Ihmiset ovat menettäneet noin 35 prosenttia tuloistaan, joten kreikkalaiset ovat todella, todella vaikeassa tilanteessa. He nauttivat Euroopan unionin solidaarisuudesta. Euroopan unioni auttoi meitä ja tuki meitä. Mutta loppujen lopuksi jäi vielä kuilu sen välille, millaisena kreikkalaiset tilanteen näkivät ja millaisena muut Euroopan parlamentit näkivät Kreikan tilanteen. Enkä nyt tässä puhu ainoastaan tiedotusvälineistä. Kreikkaa vastaan hyökättiin ja sitä sanottiin perhemustaksi, lampaaksi ja meitä haikuttiin laiskureiksi, jotka makaavat vaan auringossa ja antavat muiden maksaa laskut ja niin edelleen, mutta vakavissa asioissa oli erilaisia kantoja sen mukaan, siinä, miten kreikkalaiset tunsivat, mikä tilanne on ja miten EUn kumppanit sen näkivät. Mitä siis voitaisiin tehdä, jotta ymmärtäisimme toisiamme paremmin? Mitä voitaisiin tehdä niin, että eri yhteiskuntiemme ihmiset ymmärtäisivät ja tietäisivät, mitä todelliset ongelmat eri maissamme ovat? Tässä mielestäni tarvitaan kansallisia parlamentteja paljon enemmän kuin tänä päivänä. Tiedän, että Euroopan parlamentilla on erittäin tärkeä tehtävä. Tiedän, että Euroopan parlamentin jäsenet on suoraan valittuja. Tiedän, että he tuovat esille paljon sellaisia asioita, jotka ovat töiden omissa on monitahoisia kysymyksiä, mutta olen silti sitä mieltä, että kansallisesta parlamentista tuntuu, että ne on täysin sivuutettu päätöksenteossa. Ja minun on sanottava, että meidän kansallinen parlamenttimme viimeisen kolmen vuoden aikana on tuntenut, että olimme vain tällaisia äänestyskoneita. Meitä vain pyydettiin äänestämään sellaisesta lainsäädännöstä, joka meidät pakotettiin hyväksymään. Ja näin meille lainanneet tahot pakottivat meidät tähän toimintaan. Meiltä ei edes kysytty oikeastaan mitään, eikä meitä otettu mitenkään huomioon. Tämä oli yksi suurimmista ongelmista, koska todella uskon siihen, että jos Kreikan kansallinen parlamentti olisi todella otettu huomioon – niin olisi voitu välttää paljon niistä virheitä joita tehtiin uudistusprosessissa ja, ja, ja Troikan päätöksentekomenettelyssä. Lyhyesti sanottuna uskon, että kansallisten parlamenttien on nyt päästävä kuskin penkille ja kuinka tähän päästään. Ensinnäkin eh, kansalliset parlamentit on saatava enemmän mukaan päätöksen mekoon Näin ei nyt ole kansal, kansalliset parlamentit ja parlamentit, joilla on, ne ovat näitä parlamentteja, joilla on todellinen demokraattinen oikeutus. Toiseksi meidän on ymmärrettävä toisiemme julkista mielipidettä paljon paremmin ja tämä edellyttää vahvempaa yhteistyötä kansallisten parlamenttien välillä. Niin, että että todella saadaan yhteistyötä tiivistettyä ja, ja niin, että kansallisten parlamenttien ähm, mukanotto tähän päätöksentekomekanismiin otetaan huomioon menestyksellisemmin kuin tänä päivänä. Tiedän, että ajatuksia on paljon. Tiedän, että täällä on ihmisiä, joilla on paljon enemmän kokemusta näistä asioista kuin minulla ja he ovat siitä puhuneet. Tiedän, että täällä on uusia ajatuksia uudesta parlamentaarista liitosta, joka olisi perustettava. Minun mielestäni nyt tarvittaisiin todella tiiviimpää yhteistyötä kansallisten parlamenttien tasolla jokapäiväisessä eurooppalaisessa työssä. Ja tämä voisi onnistua sellaisen ajatuksen kautta, joka täällä joka on esitetty, voitaisiin tällainen kansallisten lainsäätäjien komitea mm, esimerkiksi perustaa, tehän tiedätte nämä Slevska äh, ja tämä toinen puhuja, tai sitten voisi olla tällainen uusi kansallisten parlamenttien elin, joka voisi toimia ikään kuin Euroopan unionin äh, tällaisena korkeimpana neuvoantava No, elimenä, ikään kuin tällaisena conseil d'etat-tyyppisenä elimenä. Todella olemme huolissamme vaaleista, ei, ei varmasti vain Kreikassa, vaan muuallakin. Euroskeptisismi vain kasvaa. Ihmiset eivät luota enää EUn toimielimen. Jotkut ottavat EUn, pitävät sitä aivan jotenkin itsestäänselvyytenä ja viimeisen 25 vuoden työ täällä. Se otetaan aivan itsestäänselvyytenä. Minä olen sitä mieltä, että näissä vaaleissa meiltä pitäisi lähteä erittäin voimakas eurooppalaismielinen viesti näitä vaaleja varten. Emme voi vastata kansalaisten kysymyksiin ainoastaan niin, että ne ohitetaan, niitä aliarvioidaan. Meidän on ymmärrettävä, että kansalaiset haluavat ja he tarvitsevat paljon enemmän mukanaoloa eurooppalaisessa päätöksenteossa ja meidän on tarjottava heille tämä mahdollisuus. Kiitoksia. Thank you very much. Our next speaker. Kiitos oikein paljon. Seuraava puhuja on Vital Moreira, joka on puheenjohtaja kansainvälisen kaupan valiokunnassa Euroopan parlamentissa. Good everybody. Hyvää iltapäivää kaikille. Tervetuloa tänne iltapäivän kokoukseen. Kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtajan haluan lyhyessä alustuksessani puhua parlamenttien roolista, ja nostan tämän parlamentin, vaan kansallisten parlamenttien roolista myös kaupan globalisaatiossa. Selvää on, että kauppa on yksi globalisaation pilareista – Ja kappasopimuksia on paljon enemmän kuin sopimuksia muilla saroilla. VTO on pisimmälle kehittynyt kansainvälisen hallinnan järjestelmä globaalin hallinnon osalta. Haluaisin aloittaa puheenvuoroni sanomalla asian, joka ehkä on yllättäväkin, mutta – Kuten Jusson sanoi puheenvuorossaan tänään aamulla, voin vain toistaa sen, että parlamenttien rooli globalisaatiossa alkaa kotoa. Perinteisesti ajatellaan, että parlamentit kansainvälisesti ikään kuin kumileimasimella hyväksivät sopimukset, joita heidän neuvottelijansa ovat neuvottelijat ilman parlamenttien osuutta. Tämän tilanteen on muututtava. Meidän roolimme globaalissa maailmassa pitäisi olla toisenlainen. Pitäisi vaikuttaa siihen, että kansalliset parlamentit voivat eri tavalla vaikuttaa kansainvälisiin suhteisiin, jotka eivät enää liity ulkopolitiikkaan, vaan nyt puhutaan ilmastosta, kaupasta, liikenteestä, kuljetuksesta ja niin edelleen. Joten jokainen luku jota käsitellään kansallisesti, saa myös kansainvälisen ulottuvuuden. Joten jos kansalliset parlamentit haluavat olla vaikutusvaltaisia kansallisen tason työssä, heidän pitäisi olla yhteistyössä, kun ajatellaan yhteistyötä kansainvälisesti, jotta päästäisiin osallistumaan kansainvälisiin neuvotteluihin. Kerron siitä, mitä me teemme Euroopan parlamentissa tämän osallistumisen osalta – jo alkuvaiheessa, valmistelevassa vaiheessa, kun puhutaan kauppapolitiikasta Euroopan unionissa. Jos tiedämme, että komissio saattaa harkita uuden kansainvälisen kauppasopimuksen neuvotteluita, me päätämme siitä, kirjoitetaanko täällä parlamentissa mietintö usein samalla tapaa, jos saadaan neuvottelun mandaattia luonnosteltua. Kun neuvottelut lähtevät liikkeelle, niin TTIPn transatlanttisen kapeinvestointisopimuksen osalta esimerkiksi me lähdimme yhteistyöhön ja päätimme väätää komissiolta, että saataisiin kaksi kokousta aina jokaisen neuvottelukierroksen alla. Ja neuvottelukierroksen jälkeen, jotta tiedetään, mitä komissio aikoo neuvottelupöydässä sanoa. Ja että neuvotteluiden jälkeen tiedämme myös, mikä oli tulos. Ja sitten työkokoukset komission kanssa täällä parlamentissa. Eli mitään askelta missään kauppaneuvotteluissa ei ole Euroopan unionin osalta, joita ei olisi valvottu täysin tämän parlamentin puolelta. Siksi insistoin ja haluan painottaa Anders Jonssonin puheenvuoroa tänään aamulla päivänä. Jos todella haluamme vaikuttaa globaalisti, meidän pitäisi lähteä liikkeelle kotoa, tehdä oma työmme, hoitaa meidän sisäiset toimintapamme, niin kuin teemme täällä valiokunnassamme ja toivoisin, että kansalliset parlamentit voisivat toimia samoin muilla saroilla, joilla heillä on vielä – toimivaltaa. Nythän kauppapolitiikkaa muotoillaan EUn tasolla eikä kansallisissa parlamenteissa. Ja sitten pari sanaa parlamenttien välisistä organisaatioista. Meillä on tietenkin oma rooli, myös haluamme globaaliin kehitykseen puuttua. Meidän täytyy olla kansainvälisessä parlamenttien välisessä työssä mukana. Sinne tulee tietenkin kansallisten parlamenttien tai meidän parlamenttimme edustajia, eikä näitä saisi sekoittaa alueita kattavia parlamentteihin, kuten Euroopan unionin. Kuten tiedätte, teidän tapanne me osallistumme parlamenttien globaaliin yhteistyöhön ja kun puhutaan yhteistyöstä, niin meidän pitäisi ehkä – erotella kolmen tyyppistä parlamenttien yhteistyömuotoa. Parlamenttien väliset assosiaatiot, jotka hoitavat parlamentaarista yhteistyötä. IPU esimerkiksi on tässä globaalein esimerkki parlamenttien välisestä liitosta, mutta on myös alueellisia tällaisia liittoumia, parlamenttien liittoumia. Jotkut perustuvat kieleen, kuten ranskan kieliset tai alueelliset. Ja sitten on parlamenttien välisiä liittomia, joita luodaan seuraamaan tiettyjen kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa. Monia kansainvälisiä sopimuksia on, jotka luovat mahdollisuuden parlamenttien välisille elimille – johon tulee sopimusten osapuolten parlamenttien edustajia. Kaupan alalla haluaisin mainita Karifoorumin, jossa on edustettuna Karibian alueen AKT-maiden osioja. Yksi uudistuksista tällä alalla on, että saadaan parlamenttien välinen, eli tämän parlamentin edustajien välillä ja Karibian alueen maiden parlamenttien edustajien välille, jotka ovat siis edustettuna tässä kansainvälisessä kauppasopimuksessa. Tämä parlamenttien välinen elin seuraa tätä kansainvälistä kauppasopimusta, mutta Valitettavasti tämä on poikkeustapaus. Kaikki muut talouskumppanuussopimukset eivät tarjoa tämän tyyppistä parlamentaarista foorumia. Esimerkiksi samantyyppinen taloudellinen sopimus on tehty läntisen Afrikan maiden kanssa, mutta tuo osio puuttuu sieltä, joten komissio on nyt kääntänyt vähän suuntaa – eikä ole ajateltu tällaista parlamenttien välistä elintä seuraamaan näitä neuvotteluita. Ja sitten on parlamenttien välisiä elimiä, jotka toimivat kansainvälisten järjestöjen parlamentaarisina kokouksina, eli tavallaan osana kansainvälisiä järjestöjä tietenkin tässä yhteydessä kaikkein parhaiten tunnettu vanhin ja ehkä vaikutus, yksi vaikutusvaltaisimmista Euroopan neuvoston parlamentaarinen kokous, jossa on kansallisia parlamentteja ja meidän parlamenttimme on tarkkailijana. Kaupan alalla yksi esimerkki. Ja haluaisin sanoa tästä muutaman sanan VTOn parlamentaarinen ulottuvuus. Kun VTO luotiin ei puhuttu parlamenttien välisestä kokoonpanosta, joka liittyisi VTOhon. Kuitenkin VTOlla on tiukat, tiukasti toimivaltaa luoda sääntöjä ja tämä on tietenkin otettu kansallisilta parlamenteilta ja tältä parlamentilta. Ja vaikka VTOlla on näin vankka rooli sääntöjen laatijana – ei luoda ainoastaan kauppasopimuksia, vaan jonkin tyyppistä lainsäädäntö, ikään kuin sääntöjen luomisvaltaa. Tällaista parlamentaarista ulottuvuutta ei ollut, ja tämä parlamentti ja IPU päättivät varhaisessa vaiheessa, että lähdettäisiin luomaan jonkinlaista epävirallista parlamentaarista ulottuvuutta VTOhon. Tämä mainit sanottiin jo herra Jonssonin puheenvuorossa tänä aamupäivänä, että tämä on todella menestystarina, koska ei ainoastaan saatu luotua pysyvää yhteistyötä tämän parlamentin ja IPUn välille, joka vuosi vuosittainen konferenssi siis ja yhteinen ohjauskomitea joka kokoontuu kahdesti vuodessa. Yhteispuheenjohtajat, siellä minä olen yhteispuheenjohtaja Euroopan parlamentin puolelta ja IPUsta tulee toinen yhteispuheenjohtaja totta kai sovitaan esityslistoista kokouksiin, jotka pidetään joko Genevessä tai Brysselissä. Viimeksi täällä Brysselissä. Robertas kutsuttiin ja Hän ei puhunut ainoastaan kansainvälisen kaupan valiokunnassa, vaan myös VTOn parlamentaarisen kokouksen ohjauskomiteassa. Tämä oli todella merkittävä hetki tässä organisaatiossa, mutta aikaa myöden, kun alun perin vastustusta tuli kehitysmaista, mutta myöskin Yhdysvalloista sille, että luotaisiin tällainen parlamentaarinen ulottuvuus VTOhon, kun se ei sopimuksessa ole, ja se tietenkin vähän haittaa hallitusten päätäntä valtaa päästä yksin päättämään kauppakysymyksistä. Joten tämä oli todella tärkeä aikaansaannos, jonka kehittelyyn meni yli kymmenen vuotta. Ei mm. ainoastaan se, että luodaan pysyvä vaikutusvaltainen konsultatiivinen taho VTO, mutta myös se, että saatiin meille hyväksytty tunnustettu asema VTOnkin puolelta. Nyt kokoonnumme Genevässä VTOn tiloissa. Aikaisemmin ei voitu edes kuvitella kymmenen vuotta sitten tällaista tilannetta. Tämä on nyt asia, josta olemme kovin kiitollisia Paskalla Mille. Ja nyky Brasilian johtajalle Veteossa. Näin siis saatiin luotua parlamentaarinen ulottuvuus, ja tämä voisi varmasti olla mallina, kun luodaan parlamentaarista ulottuvuutta muihin kansainvälisiin järjestöihin, sanotaan vaikka YK tai ILOon. omaisesti. viimeisinä sanoina, niin sanoisin, että jos haluamme suhtautua vakavasti siihen, että haluamme vaikuttaa globaaliin kehitykseen, meidän pitää todella lähteä liikkeelle kotoa. Meidän tulisi täysin muuttaa perinteistä tapaa, jolla parlamentit lähestyvät kansainvälisiä kysymyksiä. Meidän pitäisi ottaa nyt omaksemme kansainväliset neuvottelut. Meidän pitäisi ennen kuin kansainväliset järjestöt kokoontuvat, saada siellä edustajemme kuultavaksi. Se työ, jota tehdään täällä kansainvälisen kaupan osalta Euroopan parlamentissa, voisi olla varmasti mallina sille, mitä pitää tehdä toiseksi. Uh, global, uh, uh, uh, uh, level. Jos ajatellaan kehitystä kansainvälisellä globaalilla tasolla – meidän pitäisi käyttää tietenkin niitä mahdollisuuksia, jota meillä on, jota parlamentti voi vaikuttaa, kun useissa globaaleissa järjestöissä ei ole parlamentaarista ulottuvuutta YKssa tai ILOssa tai muissa, niin tämän ei pitäisi estää meitä luomasta parlamentaarista ulottuvuutta näihinkin organisaatioihin. Kiitos. Thank you very much, Mr. President. Uh, uh, let, let... Kiitos puheenjohtaja. Pari sanaa ulkopolitiikan parlamentaarisesta ulottuvuudesta ennen kuin puhun toimielimien ulottuvuudesta, niin kuin ta, jotka mainittiin tässä istunnon otsakkeessa. E on toimintaan on arvopohjaista. Kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentit tekevät ydinbisnestä. Tässä on mahdollisuuksia rakentavaan yhteistyöhön. Ulkosuudepalvelu on toimeenpaneva vallan osa ja me täysin hyväksymme parlamentin valvontaoikeuden täysin. Me uskomme myös runsaasti tilaa yhteistyöhön. Paras esimerkki siitä olisi parlamentaarinen diplomatia, joka toimii sekä kansallisella että ylikansallisella tasolla. Parlamentti puolustaa arvoja ja ihmisoikeuksia, jotka mainitsin ulkomailla. Ja usein sillä on enemmän vapauksia tai liik liikkumaa vaaraa kuin kansallisella hallituksella, jolla jotka toimia joku saattaa rajoittaa suuntaan tai toiseen. Jos ei se täydentää kansallisten diplomaat, kansallisen diplomaatian tai EUn palvelun korkean edustajan toimia. Euroopan parlamenttia tarkastellessa, niin siellä on paljon tuntemusta äh, ulkopolitiikasta meidän ep niin on la, vähän laskeskellut. Täällä on ainakin kymmenen entistä pääministeriä ja entinen, kymmenen entistä ulkoministeriä e-, Euroopan parlamentissa, joiden tietoa voimme tilavamme rakentaa. Mutta parlamentaarisesta diplomatiasta vähän lisää vielä. Otetaan esimerkiksi Ukraina, joka on kaikkien huulilla. Me kaikki olemme seuranneet Kaksin ja Kwasniewskiin välitystoimintaan. ja tämä pohjautui Euroopan parlamenttiin aloitteeseen. Meillä oli erinomaiset suhteet. missä ei ole ohi, mutta se ei useammasta syystä ole nyt aktiivinenkaan. Me täysin hyväksymme, että he ovat riippumattomia. Me emme vaikuttaneet heidän tapansa työskennellä, mutta me työskentelemme hyvin läheisesti – Tämä missio oli myös hyvin arvokas korkean edustajan näkökulmasta. Toimista kaiken keinoin, mukaan lukien delegaatiokentällä. Parlamentit voivat myös aika paljon hyödyllistä institutionaalista tietoa siirtymävaiheen maissa. Olemme nähneet tämän Afrikan pohjoisosissa arabikevään maista. Monet joutuvat luomaan tyhjästä parlamentaarisen demokratian. Ja jälleen Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit auttoivat ja ovat valmiita jakamaan kokemuksia siitä, miten parlamentaarisesti valventaan panevaa valtaa. Tunisian esimerkki, joka tulee mieleen. Ja myös on hyvä esimerkki menestyksekkäästä siirtymisestä. Ja lopuksi parlamentaarikkojen rooli vaalivalvonnasta. Meidän näkökulmasta tämä on avaintehtävä. Meillä on vakiintunut metodologia, kaikki EUn valvontaa, missiot ovat tämän talon jäsenen johtamia. Se tekee niistä riippumattomia, mutta myöskin legitiimejä vastaanottajamaiden näkökulmasta. En puhu näistä kansainvälistä parlamentaarista elimistä, jotka herra Moreira katsoo hyvin. Mutta mainitsen tästä naapurista kaksi elintä. Meillä on kaksi parlamenttien välistä tahoa, jotka käsittelevät etelässä ja idässä. E e, e- Euro välimerellinen parlamentaarinen yleiskokous ja sitten itäisen kumppanuuden parlamentaarinen yhteiskokous, niin sanottu Euronest. Parlamentaarinen diplomatia on hyödyllistä, mutta myös vaativaa, koska pelaajia on niin paljon, kansalliset pelaajat, Jarmo parlamentti, toimenpaneva taho, kansalliset ulkoministeriöt ja sitten oma diplomaattipalvelumme ja isoin haaste on koordinaatio. Me täysin tunnustamme parlamentin itsenäisyyden. Ja sen, että toimenpanevalta ei saa vaikuttaa. Mutta on hyvä vertailla muistiinpanoja, mitä pääviesteihin tulee. Omasta kokemuksesta voin puhua, kun työskentelin herran Musekin palveluksessa parlamentissa. Hän työskenteli paljon myöskin yhteistyöllä, kun hän meni Kiinaan tai Pohjois-Afrikkaan ja häntä kuunneltiin Euroopan äänenä. Monet kumppanimaat eivät näe Euroopan parlamentin ja komission välillä eroa. Eurooppa puhuu. On tärkeää, että tämä viesti on yhteinen, että se välyttyy koordinoidulla tarvalla. Taito hyödyntää myös kollegoita kentällä. EU-delegaatiot. Mitä tulee yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, meillä on aika uusi muutos tämä parlamenttien välinen kokous YTPn suhteen, joka seuraa aikaisempaa näitä konferensseja ulkoasianvaliokuntien kokousta Kofakia ja puolustusvaliokuntien puheenjohtajien kokouksia Kodakkeja. Nämä yhdistettiin ja näistä tehtiin parlamenttien välinen konferenssi, jossa mukana ovat sekä kansalliset parlamentit että Euroopan parlamentti. Tämä on aika uutta, mutta menee oikeaan suuntaan. ja korkeudustaja on kovasti kiinnostunut tästä elimestä ja hän on ollut kaikissa kokouksissa läsnä. Uuden elimen luomisen jälkeen. Tiedän, että kokouksella ei ole mitään muodollisia valvontaoikeuksia. Me olemme altistuneet niille ja se on ihan oikein. Ja, meillä on aina korkean tason edustus, ei ainoastaan johtaja, vaan useamman palvelun edustaja. Me otamme vakavasti osaa istuslistan laatimiseen. Pyrimme toimimaan mahdollisimman vuorovaikutteisesti kutsumalla esimerkiksi YTPn missioiden johtajia kentältä puhumaan. Mä vaan rohkaista tähän. Se on arvokas foorumi. Ja hyvä jatkot sille, mikä aikaisemmin oli länsi arban unionin parlamentaarinen yleiskokous, joka jonka olemassaolo loppui kaksi vuotta sitten. Parlamentit, kansalliset ja Euroopan parlamentti tekevät tärkeää valvontatyötä, mutta hyödymme myös paljon lähestä yhteistyöstä avain kysymyksissä ulkopolitiikan alueella. but not least before we are starting. Ja sitten panelin viimeisenä, ennen kuin keskustelu alkaa, puheenvuoron saa professori Jan Wouters. Thank you very much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Hyvät edustajat, hyvät naiset ja herrat. Kansainväliset järjestöt ja globaalit hallintajärjestelmät – vaikuttavat yhä enemmän kansalaisiin, olivatpa he missä tahansa, ja tämän takia tarvitaan kansalaisten edustusta, edustamista ja demokraattisia takeita. Kaikki tiedämme, että kansainväliset järjestöt ja foorumit ovat lähinnä hallitusten toimintakenttiä. Nämä järjestöt ja foorumit usein ikään kuin antavat toimeenpanolle vallalle oman klubin, missä toimia. Eli siellä toimitaan monenvälisyyden nimissä, mutta käytetään valtaa. Tämä monenvälisyys on asia, joka löytyy EU-stakin, jos ajatellaan artiklaa 21 perustamissopimuksesta, mutta monenvälisyys on kaunis sana sille, mikä kansainvälisessä politiikassa on usein ikään kuin eh, minilateralismia, ei multilateralismia, ja sellainen klubi, jonne kokoontuvat maat, joilla on paljon valtaa ja niillä on sitten de facto veto-oikeus tai jopa lainen veto-oikeus kansainvälisillä foorumeilla. Ja parlamentaarinen ulottuvuus näissä kansainvälisissä järjestöissä ja globaalilla foorumeilla, sitä on hyvin vähän. Joissain kansainvälisissä järjestöissä on parlamentaarisia edustajien kokouksia ja tästä on mainintoja täällä kuultu. Euroopan neuvosto, NATO ja ETY ja Euroopasta niitä löytyy monta muutakin. Mutta tältäkin osin ei ole eh, samanlaisia val- valtuuksia on annettu näille edustajan kokouksille ja liitteessä, joka löytyy täältä asiakirjasta, on vertailtu sitä, mitä nämä parlamentaariset kokoukset oikein tekevät. Me saimme kuulla pääsihteerin sanoja tänä aamuna. IPU tietysti ajaa parlamentaarista demokratiaa ja verkostoitumista, kansainvälistä ulottuvuutta parlamentarismille, mutta tästä huolimatta IPU ei ole virallisesti osana mitään erityistä kansainvälistä järjestöä. Ei näin välttämättä tarvitsekaan olla, en tätä väitä, mutta meidän pitää kuitenkin tätä asiaa miettiä, sillä globaalilla tasolla, kuten tiedämme, ei ole olemassa hallitusten välisiä järjestöjä, joissa olisi mukana tällainen parlamentaarinen ulottuvuus. YK, vaikka sillä on yhteistyötä IPUn kanssa, sillä ei ole mitään parlamentaarista ulottuvuutta, kuten jollainen tässä mainitsi, on olemassa aloite saada aikaiseksi YK parlamentaarinen edustuskokous. Ja nyt on sanottu, että siihen ei e, kovin innostuneesti suhtauduta tai jopa aika lailla vihamielisesti e, eri maiden taholta. Eli olisi eikä mielenkiintoista siis paneutua tähän asiaan lisää. Sitten on vähemmän institutionaalisia e, tällaisia foorumeita, kuten G8 ja G20, niissä nyt tietty tietty määrä interparlamentaarisuutta, siellä on puhemieskokouksia, mutta niiden tarkoituksena ei ole kovinkaan paljon vaikuttaa päätöksentekoon. Päätökset tehdään hallitusten ja valtioiden päämiesten toimesta, eli toimenpanova valta tässä dominoi eikä sitä viedä ollenkaan. Ja koska parlamentaarista ulottuvuutta on siis vähän, niin kansainvälisissä järjestöissä on ongelma, luottamusongelma, avoimuusongelma vastuuvelvollisuusongelma ongelma olla yhteydessä kansalaisia ja kuulla heidän vaatimuksiaan. Eli mitä Euroopan unioni voi nyt opettaa tässä asiassa. Nyt ollaan Euroopan sydämessä ja Lissabonin sopimuksen myötä, niin kuin on sanottu, on lisätty parlamentin mukana oloa tärkeissä politiikan, tärkeillä politiikan aloilla. Toimivalta on saatu lisää esimerkiksi yhteisen kauppapolitiikkaan ja nyt on perustuslakia ikään kuin vahvistettu eh, tältä osin ja kansalliset parlamentit on otettu mukaan jatkuvasti ja on yhä enemmän parlamenttien välistä yhteistyötä. Tämä on aika lailla mielenkiintoista. Tässä on kosakin kokouksia, jotka tunnetaan hyvin sitten äskettäin. Eh, on tämä IPC, perustettu IPC-konferenssi, joka koskee turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa ja sitten on rahoitushallintoa eh, koskeva kokous, joka liittyy eh, tähän mun osioon. Ja sitten on muitakin IPCn ad hoc-kokouksia tiettyjä aiheita koskien ja ne järjestetään Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien toimesta ja on olemassa myös mekanismi, jolla pyritään pitämään yllä subsidiariteettiperiaatetta. Ja jos nyt kysytään näistä IPC-mekanismeista ja niiden eh, tuomasta kokemuksesta, kannattaisiko niitä ne pitää mielessä, kun mietitään myös muita kansallisia järjestöjä. Se, mikä on selvää, että nämä IPC-mekanismit eivät eh, ole perinteellä tavalla Eh, parlamentarismia eikä ole samanlaista valtaa, mutta ne kuitenkin ottavat nämä eri tahot mukaan joustavalla tavalla ja niillä on erilaisia tärkeitä demokraattisia tehtäviä. Mainitsin näistä muutaman, en ehkä kaiken kattavasti, mutta tietoa vaihdetaan, parata käytäntöitä vaihdetaan, on verkostoitumista ja ne ovat usein tällaisia think tankkeja ja minä pidän niistä kyllä kovasti. Meillä on esimerkiksi ollut EUn parlamentaarinen edustajakokous, josta saatiin hienoja raportteja myös Natosta ja Kosakista saadaan samanlaisia tuotoksia. Eli siinä mielessä tämä tällainen think tank on kyllä tärkeää, koska kansalliset parlamentit voivat antaa tuossa mielessä lisätietoa kontekstista, voivat antaa faktatietoa ja ilmaista huoliaan ja suhtautua asioihin laajemmin kuin toimeenpanovalta, koska se on aina kiinni jokapäiväisessä toiminnassa. Ja IPC-mekanismi mekanismien eh, kolmas ulottuvuus on se, että ollaan mukana todella demokraattisessa vuoropuhelussa, annetaan panoksia mm, politiikkaan ja mm, tullaan mukaan tiettyyn tiettyyn keskustelujen, jossa hallitukset ovat päälle päsmäreitä, jos ajatellaan esimerkiksi tätä UTP ja YTPP. Ja sitten seikka, joka on myös merkittävä ja liittyy akateemiseen tutkimukseen, niin poliittisfilosofilta kannalta on mielenkiintoista miettiä parlamenttia ja parlamentaarisia mekanismeja. Ne tarjoavat ikään kuin foorumin tämmöisen näyttämölle voidaan käydä poliittisia keskusteluista tulee näkyviä kansalaisille, eli ne pannaan näin esille, mutta tehdään myös selväksi se, että voidaan myös etsiä vaihtoehtoisia eh, näkökulmia voidaan kyseenalaistaa asioita, eikä ainoastaan eh, huomioida näitä mm, perinteisiä kansallisten järjestöjen näkökulmia. Eli tämä voisi olla tärkeä eh, funktio myös näille parlamentaarisille foorumeille. Ja miten voidaan sitten ottaa oppia kansainvälisten järjestöjen kokemuksista. No ensinnäkin seuraavalla tavalla. Tuolta salin takaosasta löytyy tämän raportin kopioita ja me olemme sen äskettäin YK ihmisoikeusalkomitealle järjestet laadittu raportti ja tässä puhutaan parlamentin välisen yhteistyön parantamisesta liittyen YK:n ihmisoikeuspolitiikkaan. Se siis liittyy erityisesti tähän, mutta voin kyllä sanoa, että tässä on aika paljon käyty läpi näitä parlamentin välisiä eh, kokouksia, niiden kehitystä Euroopan unionissa ja mitä täällä sitten sanotaan. No, me olemme havainneet, että kun näitä tällaisia eh, edustajan kokouksia tulee nyt yhä enemmän, niin ne voivat ehkä johtua oman menestyksensä uhriksi, koska tulee liikaa ehkä eh, tekemistä ja on vaikea rahallisesti mahdollistaa se, että näin monessa kokouksessa ihmiset käyvät ja se voi tulla myös siis aiheellisesti vaikeaksi. Ja tässä voi myös käydä niin, että kun näitä reformeita on nyt kovasti, niin e, tämä tehty työ ikään kuin liukenee jonnekin. Ihmiset alkavat väsyä näihin IPC-kokouksiin ja sehän on ongelmallinen asia ja minä viittasin myös eh, perustuslain valiokunnan eh, lausuntoluonnokseen tammikuulta, jossa sanotaan, että Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisiä suhteita on konsolidoitava niin, ettei tehdä päällekkäistä työtä ja annetaan lisää demokraattista legitimittä Euroopan integraatioprosessille. Ja näin siis lopputuloksena mm, mm, sanoisin puheenjohtaja seuraava Parlamentiväistä kokouksesta on hyötyä demokratian kannalta, ei ainoastaan EUn sisällä. Meidän pitää ensinnäkin muistaa, että niiden ei pidä antaa sirpalaitoa liikaa. Jos näin käy, jos ne ovat liian erikoistuneita, niistä on sellainen vaara, että niistä tulee vain tällaisia eh, keskustelua paikkoja ja kansalaiset eivät tästä ehkä eh, pidä, jos näin käy. Meidän on rajoitettava näiden IPC-kokousten määrää myös siksi, että ei olisi mahdotonta osallistua näihin eri kokouksiin, koska on rahallisia tai äillisiä vaikeuksia. Ja toinen seikka, joka kävi ilmi niistä haastattelusta, joita teimme tutkimustamme varten, on, että IPC-mekanismeista on se hyöty, että siellä ei ehkä voida puhua abstraktista asioista niinkään, vaan parasta on, jos siellä keskitytään johonkin eh, todella spesifeihin asioihin, jotka ovat kovasti esillä. Ja näin parlamentaarikot voivat olla mukana työssä kansalaisia edustaen. Ja siksi minä haluaisin tästä nyt antaa sellaisen pääviestin, että kannattaisi ehkä miettiä eh, näitä IPC-kokemuksia, mitä Euroopan unionista on saatu, ja katsoa, voitaisiinko sitä ottaa oppia globaalia tasoa varten, mutta myös hyvin tärkeää varmistaa se, että näitä globaaleja foorumeja on vain rajallinen määrä, niin että eh, eri syin erikoistuneet parlamentaarikot voivat sinne mennä paikalle ja mm, todellakin toimia sen demokraattisen roolin mukaisesti, mikä heille kuuluu. Ja tämä on sitten mahdollisuus hallinnoida asioita globaalisti yhdessä. Kiitos. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia. Nyt voimme lähteä keskusteluun. Minulla on muutama puheenvuoro nyt. inform me who is also interesting to, to be part. Varmasti tästäkin tulee kiinnostavaa keskustelua. Kansel Luxemburgista on ensimmäinen puhuja. Giving me the floor. Kiitoksia puheenjohtajan puheenvuorosta. Olen Luxemburgin Eurooppa-asianvaliokunnan puheenjohtaja ja me, me, meillä on hyvin pieni parlamentti, meitä on vain 60 jäsentä ja haluaisin muistuttaa 50 29 kollegalleni niin joka päivä, että meillä on parlamentin jäseniä tässä, näissä, tässä pienessä ulottuvuudessamme, mutta myös Euroopan unionin ulottuvuudessa. Tämä eurooppalainen ulottuvuus, siihen on lisättävä myös globaali ulottuvuus. On hyvin tärkeää, että aina muistutan kollegoita, että mekin olemme osa Brysseliä. Ei voida sanoa, että Brysseli on kaukana, vaan vaan että olemme myös osa tätä. Tämän haluan aina muistuttaa. Meillä on vieläkin kollegoita, joilla on ollut tällaisia, kun on ollut eurooppalaisia ehdotuksia ja on keskusteltu lähipäätössä periaatteesta. Ja vieläkin on kollegoita, jotka myöhemmin äänestyksessä sanovat, että oi, hän ole tällaista kuullutkaan. Sitten olisi tuo, mitä herra de Wouter sanoi, jos ymmärsin häntä oikein. Hän totesi, että joillakin kansan parlamentin välisillä foorumeilla toimitaan myös ikään kuin ajatusriihenä. Tätä haluaisin korostaa. Olen juuri ollut kaksi päivää äh, NATOn parlamentaarisessa edustajakokouksessa. Olen siellä hyvin aktiivinen ja, ja siellä on hyvin toimiva toimiva yleinen sektori. Ja kun käyn tuolla, niin minä kansallisen parlamentin jäsenenä voin olla yhteydessä yliopistomaailmaan ja kansalaisjärjestöihin, kansalaisyhteiskunta. Minusta tämä on hyvin tärkeä poliitikolle. Todella on tärkeää lähteä pois mm, partupormalaintanasta elämästä ja olla yhteyksissä näihin muihin. Sitten on vielä viimeinen kommentti, joka on varoitus meille itsellemme kun kokemusta ker- kertyy eh, ulkoasioissakin, niin pyydetään enemmän eh, edustustehtäviin on varottava, että me aina tapaa samoja ihmisiä eri kokouksissa. On tärkeää, että muutkin kollegat eh, saavat kokemusta. Minusta tämä on tärkeää ja Äh, minun on sovellettava sitä itseenikin, yritän parhaani, mutta minusta on todella tärkeää, että jaamme tehtävät niin, että kaikki kollegat saavat äh, tuntemuksen siitä, kuinka tärkeä eurooppalainen ja globaali ulottuvuus on jokapäiväisessä työssämme parlamentin jäseninä. Kiitoksia. Herzlichen Sydämestä kiitokset. Ennen kaikkea tuosta viimeisestä kehotuksesta, joka osoitettiin meille kaikille – Pyrimme myös Euroopan parlamentissa tuohon. Pyrimme siihen, että ollaan yhä enemmän yhteydessä muihin valiokuntiin myös, koska varmasti mitä kosakin kokouksiin esimerkiksi tulee, niin lähinnä ulkopolitiikasta, Eurooppa-politiikasta vastaavat valiokunnat lähettävät sinne – edustajia, mutta jos ajatellaan meidän lainsäädäntöämme, niin se koskee myös talous- ja raha-asioita, oikeusasioita ja niin edelleen valiokuntatyössä. Eli kiitos muistutuksesta siitä, että pitäisi antaa vastuuvaliokunnille myös mahdollisuus edustaa, kun Eurooppa-politiikka on sisäpolitiikkaa ollut jo pitkään eikä ainakaan ulkopolitiikkaa. Tämä on joidenkin mielestä hankalaa. Tämä liittyy tietenkin myös kielitaitoon useissa tapauksissa, mutta, mutta se, että ainoastaan ulkopolitiikasta vastaavat valiokunnat osallistuvat, ei varmaankaan vastaa hyvin sitä, miten suurista yhteistyön aloista on kyse. Kiitos oikein paljon tästä huomiosta ja sitten haluaisin tervehtiä kollega Anna Gomesia ja antaa hänelle puheenvuoron. Ole hyvä. Yeah. Thank you. Um, I'm, I'm, I, I... Suhtaudun myötätuntoisesti professori Woutersin kommenttiin, kun hän puhui parlamentaaristen konferenssien näyttämästä vähemmis, väsymisestä. Olen huomannut, että foorumeiden määrä on kasvanut Parlamentti turismille se voi olla hyvä, mutta emme kauheasti hyödy. Euroopan parlamentissa me olemme koko ajan kansalaisyhteiskunnan kanssa yhteydessä ja täällä on aivoriihiä. Ja siinä suhteessa äh, me puhumme äh, parlamenteista ja globaalista hallinnasta. Äh, miten me voimme puhua siitä että Euroopan turvallis- äh, YK on turvallisuusneuvostosta? Se on ratkaiseva kysymys globaalin hallinnan kannalta. Tämä johtaa että YK on turvallisuusneuvostoon uudistamisen tarpeeseen. Sitä on välttämätöntä globaalista hallintaa varten. Kuka siitä puhuu, jolla me, me parlamentaarikot? Toisin sanottua, niin minä näen kyllä mitä hyötyä EUn tasolla parlamentit ja kansalliset parlamentit ilmaisevat kantojen enemmän yle, ulko- ja alueella näe tämän tarpeen. Ja tämä parlamenttien välinen kokous, joka yhdistää meidät, on askel eteenpäin. Me toimme esillä asioita, jotkut kansallisparlamentit eivät tienneet tästä vaatimuksesta, että, että parlamentti uudelleen arvioi UTPn ää, rahoituksen tarpeita, koska meillä on näitä nykyinen järjestelmä on epäreilu ja tehoton. Täällä me olemme esimerkiksi miettimässä Keski-Afrikan tasavallan mission suojelusta. Että tämä johtuu siitä, että YUTPn rajoitusmekanismi estää liik- asioiden liikkumista eikä helpota sitä. Näen myös, että parlamenttien kannan ilmaisun kannalta UTPn suhteen. Meillä voi olla vaikutusta, kun vaadimme toimintaa ja parempaa koordinaatiota. Kun puhumme ulkosuhdepalveluille ja korkealle edustajalle, mutta myöskin puhumassa neuvostolle. Käyttämme eri välineitä, kehityskauppa, energia, humanitaariset politiikat, naapuruus – etäisten alueiden politiikat. Ja tätä meiltä puuttuu. Täällä mainitin jotakin myönteisiä esimerkkejä, joissa pyrimme yksityiskohdassa auttamaan Tunisia ja Ukraina. Mutta silmipistäviä negatiivisia tapauksia, joissa tulokset ovat katastrofeja joko toimenpiteiden tai toimimattomuuden kannalta. Syyria ja Libya. Livia tulee vielä vainaamaan meitä. Ei koordinaatiota, ei tukea YTPltä, ei korkealta edustajalta. Ja se valtiot erityisesti kieltäytyivät koordinoinnista. Vaikka libyalaiset suhtautuvat myönteisesti, ja siellä katastrofitilanne paheni ja pahenee ennen kuin se paranee, ja se on meidän vika. Merci. Kiitos. Edustaja Carlos Costa Neves, Portugalista. Obrigado, president. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Hienoa, että voin osallistua jälleen teidän johtamanne kokoukseen, Parahin Ohtmar. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia mielenkiintoisista puheenvuoroista. Ja haluaisin viettää tämän iltapäivän kanssanne. Olen ollut parlamentissa aikaisemmin ja tänne on mukava aina palata. Nyt tämän kokouksen aiheeseen olen sitä mieltä, että tämä kokous on oikein hyödyllinen ja järjestetään oikea-aikaisesti. Ja että nyt todella tulisi huolehtia siitä, että kansainvälisellä tasolla syntyy eri organisaatioiden yhteyteen parlamentaarinenkin ulottuvuus. Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit voisivat varmasti tehdä enemmän yhteistyötä. Minä tuen näitä parlamenttien välisiä kokouksia, jotka todella aina rikastuttavat työtämme. Voimme oppia toisiltamme, voimme toimia demokraattisemmin ja Portugalin osalta uskoisin, että olemme päässeet jo oikein pitkälle. Näiden suhteiden osalta varmasti kaikki voisivat näistä suhteista hyötyä, mutta mitä tulee kansallisten toimiemme prioriteetteihin, voin puhua kansalais, kansallisen parlamentin kautta, hallituksen tai Euroopan parlamentin kautta. Eli Siksi on tärkeää, että me seuraamme, valvomme sitä, mitä hallituksemme tekevät kansainvälisissä järjestöissä. Sen lisäksi tulisi tarkastella sitä, mitä hallituksemme edustajat tekevät eri neuvoston kokoonpanoissa. Tällä saralla on vielä paljon aukkoja. Paljon on vielä tehtävää. Kuten sanottua, olisi varmasti hyvä, jos hallituksia oikeastaan tai vasemmista sellaisia valvottaisiin parlamenttien toimesta enemmän. Erityisesti ajatellen suhteita Eurooppaan ja myös ulkopolitiikassa. Ja sitten ajatellaan meidän yhteistyötä, me ajatellaan aina tällaista ideaalimuotoa, halutaan syvempää yhteistyötä kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välille. Me elämme nyt kautta, jolloin juuri etsitään, etsitään parempia ratkaisuja. Tämän tyyppisiä kokouksia on yhä enemmän, mutta meille ei ole löytynyt vielä mitään selkeää profiilia. Se, mistä tänään keskustelemme, voisi luoda oikeastaan lähtökohdan. Ei ehkä kovin kunnianhimoista sellaista, mutta alku tämä olisi joka tapauksessa. Jos kansalliset parlamentit saisivat kaikki Euroopan parlamentilta sellaisen mandaatin, että edustattaisiin kansainvälisissä suhteissa, niin tämä olisi jo edistysaskel. Näin voitaisiin tietää Euroopan parlamentin kannasta jo ennalta ja voisimme sanoa, olemmeko samoilla linjoilla vai emme. Tämä olisi ehdotus ensimmäiseksi askeleeksi. Tiedän, että se ei ole kovin kunnianhimoinen ehdotus, mutta suurelle matkallekin lähdetään aina pikkuaskelin liikkeelle. Sitten vielä YK on parlamentaarista ulottuvuudesta. Kollega Anna Gomes sanoi jo, että tässä on kyse valtavasta haasteesta. Tämä tulee EUn edustustoon YKssa. kun verrataan tilannetta kansalliseen edustukseen, mutta minun mielestäni tarvittaisiin suorat vaalit tällaista YK osaa varten. Tämä olisi ensimmäinen vaihe. Ehkä voitaisiin saada ensin parlamentaarinen kokous, joka ko- koottaisiin kansallisista parlamentin jäsenistä. Tämä olisi ensi iskel prosessissa, joka luultavasti vie vielä pitkän aikaa. Kiitos. Kiitos. Ja ennen kaikkea tervetuloa takaisin. Viimeinen puheenvuoropyyntö Gabriele Kretilta. domnule președinte. Dragi colegi, eu... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Unella probleme Minun ideologiani on demokratia. Minun mielestäni ei ole olemassa aina täydellisiä ratkaisuja. Din ei edes aina parlamentissa. Olen, pidän itseäni todella epistemologina. Minun mielestäni meidän on oltava hyvin varovaisia, kun pyritään jotakin luomaan ja luomaan demokraattisia puitteita, joiden puitteissa tietyt ei-demokraattiset ei elimet saavat vastuun. Ensin täällä on puhunut valvonnasta, vastuu on tärkeää, mutta ei meidän pidä jälkikäteen oikeuttaa asioita. Ei legitiimiydessä ole kyse ainoastaan siitä, että ollaan vastuussa tekemisestä, vaan oikeutus ja legitiimiys on jotakin enemmän. Se merkitsee ja mukaan lukee myös tavoitteita, pyrkimyksiä. Meidän on oltava tietoisia niistä ja voimme olla hyvin vastuuntuntoisia kuitenkin niin, että tehdään, toteutetaan väärää politiikkaa, kun tavoitteet ovat vääriä. Ja ajattelen tässä esimerkiksi eurooppalaista säästöpolitiikkaa. Tietyt toimi, toimet ei välttämättä olleet hyväksyttävissä kansalaisille siksi, että ne eivät menneet parlamentissa läpi, vaan siksi, että ne olivat vääriä. Toisaalta ei pidä legitimoida sellaisia toimia, joita ei voida oikeuttaa. Meidän tar- tärkein tehtävämme ja roolimme on valita ne keskeisimmät tavoitteet yhteiskunnissamme, jossa elämme. Jos emme tee näin, tulemme epäonnistumaan selkeästi, koska se merkitsee, että kansalaiset suljetaan pois päätöksistä, jotka tehdään globaalilla tai eurooppalaisella tasolla. Tätä keskustelua voinut tulkita laajasti. Sanotaan, että on tehtävä päätöksiä, pitää olla avoimia, antaa tietoa, antaa mahdollisuuksia keskustella. Tässä ollaan puolivälissä yliopiston ja jonkinlaisen päätöksiä myyvän viraston välillä. Haluammeko, että tilanne säilyy tällaisena? Muussa tapauksessa joudumme tekemään päätöksiä itseemme varten. Joo. Tärkeää, että se, joka tekee päätöksiä parlamentin tasolla, että, että hänellä on järkevää valtaa. Muussa tapauksessa emme voi puhua kansalaisista. Näinhän kävi eurooppalaisen ohjausjakson kanssa. Yhtäältä ähm, näissä budjettikysymyksissä sovellettiin päätöksentekomenettelyä, mutta jos sitten ohjausjakson tasolla hallituksemme päättävät, että sovelletaan sellaisia päätöksiä, jotka on tehty muualla ulkopuolella – niin sitten meillä ei enää ole vastuuta. Eli näin on valtaa ilman valtaa. Mielelläni jatkaisin, mutta valitettavasti joudun keskeyttämään tähän. Ask the speakers. Kiitos oikein paljon. Voisinko sitten pyytää panelistiamme täältä vastaamaan keskusteluun? Herra Moreja, olkaa hyvä. I have two further remarks to... Minulla on pari lisäkommenttia siihen, mitä sanoin aikaisemmassa puheenvuorossani. Ensinnäkin me emme nyt puhu EUn sisäisestä parlamentaarista yhteistyöstä, vaan aiheena on se, miten me sekä tämä parlamentti että kansalliset parlamentit osallistuvat EUn rajojen ulkopuolisen työhön, eli globaalilla foorumeilla. Jos ajattelen kommentteja, mitä tänään aamuna ja iltapäivällä esitetty, jotka eivät kohdistu juuri tähän olennaiseen. Jos minä todella pitäydyn vain siihen, mistä on tarkoitus puhua, niin lisäisin pari seikkaa. Joillain aloilla, joilla unella on toimivaltaa esimerkiksi yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, olemme mukana sellaisissa järjestöissä, tai emme ole mukana missään kansainvälisissä järjestöissä, joissa näitä tällaisia asioita käsitellään, kuten YKssa tai Euroopan neuvostossa. Tämä tarkoittaa, että ainoastaan jäsenvaltiot ovat näiden järjestöjen jäseniä, mutta tietysti Lissabonin sopimuksen sääntöjen mukaan osallistuminen ulko poliittisiin asioihin. No tässä jäsenvaltiota sitovat Euroopan unionin kannat, jos niitä on olemassa. Eli jäsenvaltiot ovat ikään kuin eh, unionin delegaatteja kansainvälisessä järjestössä, koska mm, niitä sitovat unionin yhteiset kannat ja kun kyseessä ovat parlamenttien väliset järjestöt, niin kyseessä ovat kansalliset parlamentit eivätkä EU, sillä EU ei ole yksi näistä tahoista, jonka pitäisi olla paikalla puhumassa parlamentaarisen osallistumisen puolesta globalisaation tässä osiossa. Mutta on muita kansainvälisiä järjestöjä, joissa unioni on joko jäsen yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, näin esimerkiksi VTOssa. En tiedä, miksi jäsenvaltiot ovat vielä VTOn jäseniä, kun kauppapolitiikka kuuluu nyt ainoastaan unionin toimivaltaan. Eli minä vähän ihmettelen, miksi jäsenvaltiot ovat vielä siellä mukana, mutta jos ajatellaan esimerkiksi FAOa ja Kioton pöytäkirjaa ja muita järjestöjä, esimerkiksi energiaperuskirjaa, niin, ja sitten on muitakin tällaisia, joista me ollaan tässä luetteloin sitä kokonaan teille lue. Mutta näissä tapauksissa sekä Euroopan parlamentti että kansalliset parlamentit voisivat olla jäseniä eh, parlamentin välisessä elimessä, jos tällainen olisi näissä järjestöissä tai sopimuksissa. Ja sitten on sellaisia tapauksia, joissa ainoastaan unioni on kansainvälisen järjestön jäsen. Tämä koskee esimerkiksi eh, maailman tulliunionia. Ja ainoastaan EU on siis sen jäsen ja sama pitäisi koskea myös VTOta, mutta näin ei ainakaan toistaiseksi ole. Eli tässä tapauksessa ainoastaan Euroopan parlamentti eh, pystyy osallistumaan mihinkään tahansa parlamentaarisen instituutioiden osallistumiseen, jota ehkä sitten voisi olla olemassa. Kun molemmilla on siis mahdollisuus olla mukana, kun sekä unionin maat ovat tässä mukana, kun molemmilla on oikeus kehittää globalisaation parlamentaarista roolia. No meidän pitäisi tehdä töitä yhdessä. Meidän pitäisi tehdä sellaisia järjestelyjä, joiden avulla voisimme koordinoida par- osallistumistamme näille parlamenttien välisille foorumeille. Silloin kun ainoastaan jäsenvaltiot ovat jäseniä, kun unioni ei ole jonkun järjestön jäsen, niin tämä on sitten kansallisten parlamenttien asia olla mukana. Tietysti pitäisi jotenkin koordinoida työtä ja olla yhteydessä tähän parlamenttiin, mutta parlamentti ei tuolla ole mukana, koska unioni ei ole kyseisten järjestöjen jäsen. Ja sitten on sellaisia tapauksia, että ainoastaan unioni on jäsen, niin tässä tapauksessa tämä parlamentti on se, jonka tehtävä on tätä parlamentaarista roolia hoitaa. Eli tässä on todella paljon työtä tehtävänä, ei ainoastaan kun päätämme, miten osallistua, miten voidaan vahvistaa kansainvälisten eh, asioiden parlamentaarista ulottuvuutta, mutta tarvitsemme lisää koordinaatiota meidän kesken, eli tämän parlamentin ja kansallisten parlamenttien kesken silloin, kun meidät pyydetään mukaan eh, globaalin hallinto, jos ajatellaan esimerkiksi VTOta, koska jäsenvaltiot ovat yhä VTOn jäseniä yhdessä unionin kanssa, niin siellä kaikki toimii todella hyvin, koska kansalliset parlamentit ovat EPn jäseniä ja johtoryhmässä ollaan mukana ja parlamentissa istunnossa VTOssa. Ja haluaisin sanoa, että toinen valiokunnan johtaja on myös eh, EUsta, Ruotsista ja nyt nämä molemmat rinnakkaispuheenjohtajat eh, VTOn parlamentissa kokouksessa ovat eurooppalaisia, Euroopan kansalaisia, Euroopan parlamentin jäseniä, eh, minä itse ja kollegani, joka on Ruotsin parlamentin edustaja. Eli näin tämä pitäisi hoitaa. Meidän pitäisi nyt käyttää hyväksi hipeuta niin, että voisimme virtaviivaistaa ja koordinoida panostamme, jottei tässä tulisi hajanaista toimintaa. Niin kuin tässä korostettiin, tässä on sellainen vaara, että niitä on liikaa, niitä parlamenttilaisia järjestöjä, ja sitten tämä vain sirpaloituu ja tulee liikaa kokouksia, ja sellainen vaara on, että meistä tulevat tällaisia jatkuvasti tien päällä olevia parlamentaarikkoja, eikä tämä ole varmasti yhtään hyvää, jos ajatellaan sitä, mitä kansalainen, minkälaisen mielikuvan saamista. Kiitos, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ehkä sitten varmaan tämän aiheen ihan väärin. Ymmärsin, että meidän piti puhua kansallisten parlamenttien aktiivisemmasta osallistumisesta eurooppalaisiin prosesseihin ja globalisoitumiseen vakiintumisprosessin ja pelkään, että tästä on tullut hyvin tekninen keskustelu. Joten haluaisin vähän pakittaa ja puhua siitä, mikä minun mielestäni on äärimmäisen tärkeää nyt. Minusta poliittinen viesti, jonka haluamme lähettää kansalaisille, on tärkeää. Ja poliittinen viesti ei ole se matkustamme liikaa, onko meillä paljon elimiä, tapaamme Brysselissä vai Tokiossa. Keskustelemme Euroopan parlamentissa tai jossain muussa parlamentaarisessa kokouksessa. Se ei ole päivän teema. Eikä varmaan meidän jäsenmaissa kahviloissa, Kreikassahan kahviloissa keskustellaan politiikkaa. Ei siellä puhuta siitä, onko parlamentin jäsen aktiivinen siinä tai tässä kokouksessa. Hän haluaa tietää, josko poliittiset päätökset, jotka ovat hänen tulevaisuudelle tärkeitä, josko niillä on suora vaikutus hänen elämäänsä. Ja siksi uskon, että parla- kansallisella parlamentilla voisi olla paljon tärkeämpi rooli. Olen ihan varma, että Euroopan parlamentti tekee fantastista työtä. erilainen hattu päässä hallituksen jäsenenä tai, tai Kreikan parlamentin jäsenenä seuraan työtänne. Mutta koen, mekanismi täytyy olla, jolla lähdetään meidän päätöksentekoa kansalaisiin. Jos paikallisia kysymyksiä ei enää ole, kuten joku oikein totesi, globaalit asiat ovat globaaleja, paikalliset paikallisia. Mutta meidän täytyy saada tämä viesti perille kansalaisille. Saadaan hänet ymmärtämään ja aidosti pelkään, että puhumme eri kieliä eri kansallisissa parlamenteissa ja Euroopan parlamentissa. Samarihan se on normaaliakin. Mutta suorempaa kontaktiakin tarvitaan. Puhun nyt Euroopasta muissa vastuussa hallituksille, parlamentti äänestäjille, valitsejoille, suorempaa ja lähempänä sitä. Joten me tarvitsemme keinon, jolla päätöksenteko. Ei meillä ole mitään ideaa esittää teille. Niin me tarvitsemme formeita. Me tarvitsemme erilaista päätöksentekoa. kansallisen politiikan pitää estää tärkeämpää osaa kuin nyt. Mitä voivat kokea olevansa osa päätöksentekoa. Tälle vastaus meidän täytyy löytää. Näitä eri puolueissa meillä on ideoita ennen Euroopan vaaleja. Koska kuillahan meillä on. Eurooppa, euroskeptisyys kasvaa ja Ihmiset kokevat vain negatiivisia asioita. Me tarvitsemme täsmäisempiä ideoita. Toivottavasti ennen kuin vaalit alkavat, olemme valmiimpia esittämään näitä ideoita. Pelkäänpä, ja tämä on viimeinen asia, joka sanon, meidän täytyy löytää yhteistä kieltä, vähemmän teknistä. Anteeksi, jos on, käytä väärää sanaa. Vähemmän byrokraattista, vähemmän teknokraattista ja poliittisempaa kieltä kansalle, jos me haluamme viesti menemään läpi. Ihan lyhyesti kolme seikkaa. Olen sitä mieltä, että on hankala suhtautua näihin uusiin parlamentaarisiin kokouksiin. Kun se on luotu, kukaan ei uskaltaudu luopumaan niistä. Veun osalta siinä meni valtavan pitkään. Mutta johdonmukaisuuskysymys, jonka otin esiin. Herra Moreira viittasi siihen puheenvuorossaan myös olemassa olevissa elimissä. Parlamentaarikot tulevat joko kansallisesta parlamentista tai Euroopan parlamentista. Ja heidän tulisi pyrkiä toimimaan EUn äänenä. Se, onko EU jäsen vai ei, mahdollistaa sen osaltaan, edistetäänkö siellä EUn kantoja. Voitaisiin ehkä toimia myös tietynlaisena välittäjänä. On ollut sellaisia tapauksia, että on käytetty esimerkiksi etyjin parlamentaarista ulottuvuutta ja tämän vaalikysymyksessä. Ja tällä tavalla eurooppalaiset jäsenet voivat tulla rakentavaan rooliin. Ja sitten edustajan Komesin kommentti, joka liittyy siihen, että miten parlamentit ehdottavat asioita. Ihan totta, näin käy melko paljon turvallisuus- ja puolustusalalla esimerkiksi, joilla teen paljon työtä. Tehdään paljon ehdotuksia, sellaisia ehdotuksia, joita ei voida esittää jäsenvaltioille. Me suhtaudumme hyvin vakavasti tähän kysymykseen, oiko tämä täytäntöönpantavissa vai ei. Tämä on eri asia, mutta tämä on hyvin interaktiivinen prosessi. Kyllä mä teemme rooli. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Luvallanne ottaisin esiin ongelman, joka on ihan perus ongelma, johon osittain Poreiran puheenvuorossa viitattiin. Puhumme EUn parlamenteista ja globaalista hallinnasta. Keskeisin ongelma tällä hetkellä on se, että globaalin hallinnan mekanismit ovat edelleen sellaisia, että ne perustuvat kansallisvaltion suvereniteetin varaan. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että Euroopan unioni on aitona jäsenenä rajallisessa määrässä klubeja, VTO, FAO esimerkiksi, Codex Alimentarius, useita sopimuksia ja niin edelleen, mutta joissain kaikkein tärkeimmissä kansainvälisissä järjestöissä ei ole EUta jäsenenä. Tarkoittaako tämä sitä, että Euroopan parlamentin ja kansallisen parlamentin, kansallisten parlamenttien ei tarvitse lähteä reippaasti työhön, ei vaan päinvastoin tarvittaisiin läheisempää yhteistyötä kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä, jotta purettaisiin tämä menneisyyden taakka nyt. Lissabonin sopimuksen hengessä Euroopan unioni voi näin olla täysin toimiva kansainvälinen toimija myös olemassa olevissa kansainvälisissä järjestöissä. Euroopan unioni ja emu, miten ei olla IMFssä mukana. Tämä on skandaalin omaista, eikä turvaneuvostossa. Tämä on aiheena tabu. Mutta katsokaa ykkösmaa 13.14, jotka liittyvät Lissabonin sopimukseen. Siellä sanotaan mustan vaikoisella, että omat jäsenvaltiotkin ovat sitä mieltä, että tämä ei liity mitenkään nyt heidän jäsenyytensä turvaneuvostossa. Eli se, mitä todella nyt tarvitsemme, on parempaa työtä, jos haluamme puolustaa ja edistää eurooppalaisia arvoja, sellaisia poliittisia vaihtoehtoja, joita on kehitelty lainsäädännön kautta täällä Euroopan parlamentissa, kansallisessa parlamentissa, jos halutaan edistää ja myös puolustaa Akiita kansainvälisesti. Tarvitaan eurooppalaista ääntä, eurooppalaista edustusta, ilon maailman terveysjärjestö järjestöön, merenkulkujärjestöön ja niin edelleen. Ja surullinen tosiasia tällä hetkellä on, että EU on yksinkertaisena tarkkailijana niin siellä istuu nöyrästi tarkkailijana kansalaisjärjestöjen kanssa. Tämä asia on muutettava. Parlamentin jäsenten pitäisi tiedostaa, että me menetämme tässä mahdollisuuksiamme, kun me emme pysty ajamaan arvojamme tehokkaalla tapaa. Kiitos. Was gibt es für ein schöneres Schlusswort? I think... Lopuksi uskoakseni olemme puhuneet monista tärkeistä kysymyksistä tässä kokouksessa ja annan nyt varapuhemies Martinesille puheenvuoron. Hän johtaa toista osiota tästä kokouksesta. Kiitos paljon keskustelusta.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 Bueno, queridas colegas y queridos colegas, no niin, Vamos a, vamos a iniciar la última sesión. Aloitamme nyt viimeisen paneelikeskustelun tässä konferenssissa. Ja kun olen täällä kuunnellut näitä eri puheenvuoroja, niin onpa todella sanottava, että on vaikeaa pidättäytyä kommenteista. Jos pieni hetki jäisi, niin mielelläni kommentoisin kokouksen lopussa, mutta toistaiseksi meillä on tässä hyvin viitoitettu tie edessämme ja aloitamme tästä viimeisen kokouksen osaan ja näin saamme lisää tietää erilaisista olemassa olevista elimistä ja aloitteista, verkostoista, joita usein kaikki emme tunne, nekään, jotka meistä olemme omistautuneita seuraamaan erilaisia rakenteita ja aloitteita, joita kansalaisyhteiskunnasta yhteiskunnasta nousevat, kun pyritään löytämään sellaisia mm, osallistumisen muotoja, jotka antaisivat enemmän tyydytystä kuin nämä oikeusvaltioon kuuluvat jo vanhatkin rakenteet. Meillä on täällä erittäin arvovaltainen paneeli Meillä on ensinnäkin täällä hyvä ystäväni Silvana Kohmerin. Hän on Euroopan parlamentin jäsen ja hän on monta vuotta tai ainakin useita vuosia ollut varapuhemies. Ja minulla oli ilo hänen kanssaan tehdä työtä Euroopan parlamentin puhemiehistössä. Hän on myös tukenut hyvin erityistä eh, kiinnostavaa aloitetta, joka on tämän maailmanlaajuinen foorumi parlamentissa toimivia naisia varten. Minä panin koko vaikutusvaltani likoon niin, että Euroopan parlamentin puhemiehistöstä käsin tuettaisiin tätä ensimmäistä suurta kokousta, jossa oli yli 500 osallistujaa ja he kokeutuivat juuri tällä Euroopan parlamentin tiloissa viime marraskuussa. Silvanan Silvana on aina mukava kuunnella ja hänellä on varmasti kiinnostavaa kerrottavaa. Sitten meillä on Arnaud Leroy. Hän on Ranskan kansalliskokouksen jäsen ja jossain määrin myös maanmieheni, koska hän itse asiassa on Espanjan ja Portugalin kansalaisten edustaja Ranskan kansalliskokouksessa. Hän on kestävän kehityksen valiokunnan eh, jäsen ja Globe Europe järjestön varapuheenjohtaja. Kyseessä on siis maailmanlaajuinen lainsäätäjien järjestö ja siellä työstetään ympäristön suojeluun ja kestävän kehitykseen liittyviä kysymyksiä. Sitten meillä on täällä herra Alain Destesche. Hän on Brysselin parlamentin jäsen ja hän on entinen puheenjohtaja tässä meille, meille tutussa elimessä parlamentin jäsenet globaalia toimintaa varten, ja hän on käsittääkseni edelleen tässä järjestössä aktiivinen. Sitten meillä on Euroopan parlamentin jäsen Jo Lainen. Hänen ansion luettelonsa on hyvin pitkä. Hän on ollut erilaisten valiokuntien puheenjohtaja valiokunnissa, jotka ovat erittäin keskeisiä Euroopan parlamentin työssä. Ja hän on myös edistämässä kampanjaa, jolla pyritään saamaan YK parlamentaarinen edustajakokous. Nyt pyydän, että jokainen panelistin jäsenen esittelee omat verkostonsa ja kertovat työstään. Toivon, että suhteellisen lyhyesti voitte tehdä tämän, koska kaikki ovat varmaankin ymmärtäneet, että meidän on jätettävä sali kello 17.30. Joidenkin puhujista pitää lähteä jo varttia yli viisi, joten heidän on itsekin sitten pidettävä huoli puheajoistaan. Silvana, ole hyvä, saat ensimmäisenä puheenvuoron. Thank you, Miguel. Thank you very... Kiitos, Miguel. Kiitos oikein paljon siitä, että saimme näin ystävälliset tervetuloa sanat osaksemme täällä parlamentissa. Haluaisin lyhyesti esitellä omaa hankettani näistä parlamenteissa, mikäli kiittäisin kaikesta työstä ja tuesta, jota foorumimme on saanut ensi päivästä lähtien meidän ensimmäinen konferenssimme oli täällä Euroopan parlamentin tiloissa. IPUn mukaan on noin 9000 naisparlamentaarikkoa maailmanlaajuisesti. Yllättävän pieni luku, jos katsoo lähemmin, niin se ei vastaa edes 20 prosenttia parlamentaarikoista maailmanlaajuisesti. Tämä on hurjassa epäsuhdassa – kun ajatellaan, että enemmistö maailman kansalaisista ovat naisia. Jos katsotaan, minkälaisia verkkoja naisparlamentaarikoille on ja minkälaisia foorumeita on luoda verkostoja ja vaihtaa ajatuksia poliittisista, poliittisista aiheista. Ja jotta päästäisiin yhteyksiin kaikkiin naispoliisiin parlamentaarikoihin – ei ainoastaan niihin, jotka ovat kiinnostuneita omien valiokuntiensa takia kansainvälisestä yhteistyöstä. Tällä saralla olisi mielenkiintoista luoda minustani niin tällainen foorumi, ja halusin tietää, onko kiinnostusta näiden naisparlamentaarikkojen joukossa keskustella keskenään näistä aiheista. Viime marraskuussa, marraskuun loppupuolella viime vuonna, kun ensimmäinen konferenssi järjestettiin, oli todella, että saatiin valtavan innokkaita osallistujia, yli 500 osallistujia 106 eri maasta. Ja voitte kuvitella, minkälainen kulttuurien kirjo täällä oli. Myönteisessä hengessä keskusteltiin ja hyvin innokkaasti. Ensimmäisen päivän aikana parlamentaarikot istuivat vielä kansallisten valtuuskuntien kanssa ja kolmantena päivänä kaikki ovat, olivat ihan sekoittuneet ja kaikki kutsuivat toisiaan sisariksi ja tämä oli hyvin arvokasta työtä. Jos on vähemmistössä, niin kuin useimmat naiset useimmissa parlamenteissa, niin silloin on hyvin mielenkiintoista lähteä saamaan yhteyksiä vertaisiinsa. Mielenkiintoista oli myös huomata, että vaikka naisparlamentaarikkoja oli kaikista puolueryhmistä, eri puoluetaustoista suoraan valittuja edustajia tai nimettyjä. Esimerkiksi Saudi-Arabiasta meillä oli naisia sellaisista maista, joissa ensimmäiset vapaat vaalit oli järjestetty hiljattain tai pitkäaikaisten demokratioiden edustajia. Mutta vaikka eroavaisuuksia oli niin paljon, niin yhteyksiä oli, kuten Michel Bachelet, joka nyt Chilen presidentti, tyykon naisen aikaisemmin, hän sanoi, että kun yksinäinen on johtaja, hän muuttuu, ja kun monta näistä saadaan johtajaksi, niin yhteiskunta muuttuu. Tämä oli mielenkiintoinen ajatus, ja foorumin jatkaminen on varmasti kiinnostava, ei niin, että keskitytään perinteisiin sukupuolikysymyksiin, vaan saadaan yhteen naiset eikä jätetä miehiä ulkopuolelle. Jokaisessa paneelissa oli myös miespuolisia puhujia ja mieskuulijoita. Näin täällä salissa, että täällä on sellaisia, jotka osallistuivat tuonkin marraskuiseen konferenssiin. Ja tämän jälkeen säännönmukaisesti halutaan tällaisia globaaleja konferensseja, myös vähän alueellisempia konferensseja – ja tutkimuksia, jotka täydentävät ibun loistotyötä, jota on tehty jo monista sukupuolikysymyksistä, mutta lisäarvoa varmasti on siinä, että saadaan luotua yhteyksiä kaikkien naispuolisten parlamentaarikkojen välillä. Kun tilanne on se, että ollaan vähemmistönä, niin vähitellen päästään toivottavasti siihen tilanteeseen, että ainakin 50 prosenttia parlamentaarikoista on naisia. Tänne päättää puheenvuoroni tähän erityisesti, kun minua pyydettiin puhumaan lyhyesti. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos Silvana myös ajankäytöstä. Nyt puheenvuoro herra Rualle. Hän esittelee oman järjestönsä nämä globaalit lainsäätäjät. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi kiittäisin kutsusta. Edustan täällä Election Globia. Ja voin puhua kansalliselle parlamenteille ja Euroopan parlamentille. Ja ensiksi pari sanaa siitä, mitä ko- kreikkalainen kollegamme sanoi. tämä poliittisen foorumin kysymys on erittäin tärkeä, poliittisen viestin kysymys on erittäin tärkeä. Jos ajatellaan esimerkiksi parlamentin välistä yhteistyötä Lissabonin sopimuksen puitteissa, me koemme olevamme aika yksinäisiä. Tässä on ihan aito asia. Täällä on aika paljon Eurooppa-vaaleja nyt vaaleissa ehdokkaita pari viikon kuluttua ja me haluaisimme tämän yhteistyökeinoja Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Minä täsmentäisin myös, että olen Ranskan kansalliskokouksessa Euroopan valiokunnassa ja minä aloitin Euroopan parlamentissa poliittisena avustajana, joten olen vähän kiittänyt tähän taloon ja voin todeta, että poliittinen tempo on erilainen. Kansallinen poliittinen tempo, kun me saamme tietoa esimerkiksi direktiiviehdotuksesta asetuksesta, ja, ja jos me voimme ilmaista kansallisia heitä, Me olemme jo erittäin myöhässä eurooppalaisen lainsäädäntösykliin nähden, jopa liian myöhässä. Ja meidän pitäisi kyetä työskentämään rytmissä yhdessä. Ja kansalainen on aika heikossa hapessa jo, minä jo ensiksi tunnistan, ja, tunnistan tämän ja hänen tilanteensa vaarantuu tästä. Ja näin myönteisesti tämä Action Globe on vasta uuteen tarpeeseen. Uusi konsepti, tämä yhteis No hyvä Action Globe keskittyy pääasiassa biodiversiteettiin, suojeluun, ilmaston ja metsien suojeluun. Olemme yli sadassa maassa läsnä. Olemme kansallisia jäsenjärjestöjä. Niin, ää, äh, alahuoneissa ja ylähuoneissa. Usein kyse on yksilöaloitteista. Ranskassa Globe France 2012 äh, mandaatti parlamentin aikana luotiin. Me pyrimme työskentelemään tämän teeman parissa, ympäristökysymysten parissa yli puoluerajojen. Meillä on myös alueellisia edustajina. Olen tämä Euroopan antennin edustajana. Me, meillä on täällä myöskin tällainen piste Euroopan parlamentissa. Me pyrimme luomaan foorumeita muutosta varten. Se on Globin idea. Me haluamme vaihtaa parhaita käytänteitä. Tätä sanahan usein Euroopassa käytetään. Me haluamme jakaa niitä yli Euroopan rajojen. Olemme olleet Kiinassa, olemme tavanneet uuden tiimin, joka yhdessä poliittisen muutos jälkeen siellä astunut valtaan tämän rotaation jälkeen. Ja olemme esitelleet näitä globaaleja prioriteetteja. Siellä on muassa John Prescott mukana. Me kykenemme myös jakamaan kansallisia kokemuksia ja tämä Kiinan retki oli kiinnostava, koska me työskentelemme siellä tämän backloading kanssa, tämän päästökauppaan ajattamisen suhteen. Kiinalaiset kertovat, minkälainen järjestelmä heillä oli paikalla. He olivat oppineet Euroopan virheistä, kontro kontrolliongelmista. Me kykenemme keskustelemaan parlamenttien tasolla, maailman tasolla. Painostaisin näitä mm, globaalia yhteisomaisuutta. Oma, koska tähän liittyy joskus vähän tämmöisiä puolipoliittisia dogmatisia keskusteluita tähän ympäristöön suhteen. 2015 äh, Ranskassa tämä COP-kokous, ja olemme jo matkalla menestykseen tai rajoittamaan tappioita. Koska tämä parlamentaarinen ulottamus on erittäin tärkeä. Kaikki neuvottelut ovat täysin hallituksen välisiä. Kopin puitteissa esimerkiksi olin Katarissa Etelä-Afrikassa 2002 ja näette, että siellä on lähinnä teknisiä keskusteluja. Ei mitään aitoa poliittista keskustelua, ei vaikutuksia sitä kansalaisiin. Sitä ei synny. Ja parlamentaarikkoina meillä on vastuumme ilmaista tiettyjä huolenaiheita. Meillä on puolitoista kaksi kuukautta voimakkaita eurooppalaisia myrskyjä. Ja tämä ajatus, että ilmastonmuutos on kaukainen ja ei huomattava, ja se on yhtä kaikkia poliittisesti koordinoituvampi aihe. Minä olen Gironesta Ranskassa. Olemme menettäneet 5-6 metriä rantaa tällä alueella yhdessä yössä ja sitten äh, kerrotaan sitten myrskypäivien määrälle kansalaiset, jotka ajattelevat, että äh, su- haluaisivat suosilla dyynejä. Ja ne näkevät, että yhtäkkiä se, äh, dyynit ovatkin puutarhassa. ilmastonmuutoksen vaikutukset kansalaisen ovat aivan ennen näkemättömiä. Uutta myös se, että sosialistien jäsenet ovat äh, suuntautuneet vähän äh, vastahankaisesti tämän aiheeseen. nyt kansalaiset vaativat meiltä vastauksia. Tämä parlamentaarikona on sitä esittää vastauksia ja vastaa näihin pelkoihin ja valtion roolista ja Euroopan roolista liittyen tällaisiin teemoihin. Haluaisin jakaa tämän One Globin kokemuksen. Se on nuori järjestö, jolla on 2015 äh, reunoilla parlamentaarikko tapaan. Minä te olette tervetulleita sinne ja Riossa oli yli 400 parlamentaarikkoa ja toivomme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 Jälleen, tässä esitellä kampanjan parlamentaarisen kokouksen saamiseksi YKhon. Todella olen useat vuodet ajanut globaalien demokraattisten instituutioiden asemaa myöskin Global Actionin parlamentaarikon jäseninä 90-luvulla niin myös suuressa koalitiossa, jossa ajettiin kansainvälistä rikostuomioistuinta. Tänään on koko päivä keskusteltu tästä globaalista hallintokysymyksestä ja siitä, että siihen vaaditaan myös demokraattista valvontamahdollisuutta. Monista maailmankolkista on esitetty vaatimuksia siitä, että YK pitäisi saada parlamentaarinen ulottuvuus vuodesta 2007. Eri järjestöt ja henkilöt ovat kokoontuneet tällaiseen kampanjaan, tällaisen YK parlamentaarisen kokouksen edistämisen ja ennen joulua tapasin YK edustajan EU-ssa Lankten no, ja sain 3500 parlamentaarikon allekirjoituksen tähän pyyntöön. Siellä oli hyvin merkittäviä entisiä YK virkamiehiä, merkittäviä henkilöitä, palkinnon saajia. Hallitusten viereen tarvitaan myös parlamentit, näin sanottiin, ja olemme kuulleet, että IPU on muutaman vuoden ajan saanut nauttia tarkkailija-asemasta. Se on loista edistysaskelia, on kiitettävä kaikkia, jotka ovat tätä työtä tehneet. Kun nyt on ollut olemassa 60 vuotta, niin parlamentitkin ovat näin päätyneet New Yorkin maailman parlamentteina, mutta olemme siellä tarkkailija jäseninä. Minä olen sitä mieltä, että kun kansalaiset ovat valinneet parlamentissa, niin eivät voi olla tyytyväisiä siihen, että tällainen Greenpeace, Amnesty Internationalin tai muiden kansalaisjärjestöjen kanssa samassa asemassa. Me edustamme kansalaisia, kun globalisaatio lisääntyy, ongelmat ovat kaikki yhteyksissä toisiinsa, päätökset hyvin tärkeitä ja siksi tarvitaan tällaista demokraattista valvontaa. YK yleiskokous on YK keskeisin toimielin artiklan 10 mukaan, mutta siinä on myöskin artiklan 22 mukaan muita tällaisia elimiä, eikä olisi erityisen hankalaa tehdä tällaista päätöstä, että tässä YK-järjestelmän sisällä oleva parlamentaarinen kokous. Viime vuosina tämän hankkeen aikana on saatu paljon tukea sille asialle ja Euroopan parlamentilla oli päätöslausema täysistunnossa Euroopan neuvoston parlamentaarisessa kokouksessa, samoin Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Intiassa, monissa Afrikan valtiossa ja Latinalaisen Afrikan parlamentissa on puhuttu tämän asian puolesta. Jos nyt ihan tarkkaan asioita katsoo käsittääkseni, IPUn askel oli loistava alku, sitä voidaan tukea, mutta se ei voi olla tämän työn päätös. Seuraavan askeleen on vielä tultava. Joko se, että IPU on tämä elin, silloin pitää tehdä muutoksia sitä, että se muuttuu parlamenttien yhteenliittymästä YK elimeksi tämä muutos voitaisiin tehdä, mutta ei ehkä ihan helposti. Mutta jos tätä ei tapahdu, niin pitäisi muuttaa järjestelmää niin, että yksi YK on, eli on parlamentaarinen kokous, jossa on edustajia maailman maista. se voitaisiin luoda artikla 22 turvin ilman, että perussääntöä muutetaan, eikä se vaikuttaisi muihin YK-elimen pääsihteeristö, yleiskokous, kaikki voisivat jatkaa työtään entiseen tapaan. Tämä parlamentaarinen kokous olisi konsultatiivinen, kuten Euroopan neuvostossa, niin kuin Euroopan parlamentti myös alkoi neuvoantavana elimenä. Edut ovat tässä ihan selvät. Jos parlamentaarikot kautta maailman kokoontuisivat, niin maailman ongelmista keskusteltaisiin ihan eri tavoin parlamentaarin niukkoiden keinoin, ei diplomaattisesti. Voitaisiin esittää kysymyksiä pääsihteerille tai muille vastuullisille tahoille YKssa ja vastausten ja tämän kysymysvastauspallottelun kautta voitaisiin ottaa esiin maailman ongelmia. Voitaisiin järjestää kuulemistilaisuuksia, katsoa kysymyksiä vähän syvällisemmin, tehdä suosituksia ja sitten edistyneemmässä vaiheessa voitaisiin katsoa myöskin sitä, miten YK on varoja hoidetaan, käytetään ilman petoksia tehokkaasti. Lyhyesti puhuen on hyvin työstettyjä ajatuksia siitä, miltä tämä tilanne voisi näyttää. Tällainen ei voi olla kuten Kiinan kansankongressi 3-4 tuhatta jäsentä, vaan sen pitäisi olla kuitenkin sellainen elin, joka voi tehokkaasti toimia, ehkä 700-900 edustajaa. Jokaisella maalla olisi ainakin kaksi edustajaa, jotta oppositio myös olisi osallisena. Ja kysymys kuuluu tietenkin, kun ei ole ainoastaan demokratioita, on olemassa myös diktatuureja, ovatko ne mukana ja ovatko ne ulkopuolelle. Olen myöskin AKP-yleiskokouksen jäsen, Euroopan parlamentti ja AKT-maat, ja siellä nähdään, että meillä on maita, jotka ovat edustettuna. Siellä on edustajia heidän maistaan, vaikka ei olekaan suoraan vapailla vaaleilla valittuja parlamentaarikkoja. Ja tällainen elin voisi parantaa demokratian tilaa kautta maailman. Nyt viitat mentiin kansainväliseen rikkoustuomioistuimeen, joka 70-80-luvulla oli todella ihan visiota vain. Ja sitten muutamassa vuodessa saatiin kuitenkin säännöt luotua. Tämä olisi UNPAn YK parlamentaarisen kokouksen osalta samoin mahdollista muutaman vuoden sisällä. Toivoisin, että tämän konferenssin kautta ja monien tällaisten tulevien konferenssien kautta – Ehkä tämän vuosikymmenen lopulla olemme niin pitkällä, että joko uudistuksen, joko uudistuksen kautta tai tämän yhden edistysaskeleen kautta päästäisiin edistämään globaalia hallintoa myöskin globaalin demokratian edistämisen kautta. Kiitos. Gracias, Joe. Hyvä, kiitoksia Joe. Sitten siirrytään puhujiin, jotka ovat ilmoittautuneet. Heitä ei ole montaakaan, joten ensinnäkin on sanottava, että tässähän keskustelussa tarkoituksena oli saada tietoa ja se on nyt saatu ja varmaan lähitunteina sulatettu. Joka tapauksessa täällä on useammat kollegat ovat jo lähteneet poiskin. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron senaattori Gabriela Kretsule Romaniasta. Hän on myös entinen Euroopan parlamentin jäsen. Amiga nuestra. Gabi, tienes la palabra. Ja myös hyvää ystävää. Kiitoksia, ole hyvä. S-au repetat în această sală de dimineață tässä salissa on tänä aamuna toistettu kaksi lausahdusta ajattele globaalisti, toimi paikallisesti. Minun mielestäni tämän ilmaisun ei pitäisi jäädä tyhjäksi sisällöstä. Kuitenkin valitettavasti on niin, että hyvin pitkään on järjestetty globaalisti erilaisia konferensseja ja huippukokouksia, mutta edelleen ajattelemme paikallisesti ja toimimme paikallisesti. YK on parlamentaarinen edustajakokous, jota täällä ehdotetaan, voisi olla todella loistava ajatus, mutta en tiedä missä määrin se saattaa olla tehokas ennen kuin poliittisia puolueita uudistetaan, niin ennen kuin otetaan mukaan uuden tyyppistä poliittista käyttäytymistä ja ennen kuin saadaan aikaan uusi tapa ajatella politiikasta ja toimia politiikassa, eli uuden tyyppistä diskurssia. Me Euroopan unionissa olemme jotenkin umpikujassa tietyissä asioissa. Olen osallistunut, osallistuin siihen viime lokakuun naisparlamentarikkojen kokouksen ja kollegat, jotka tulivat tänne, tulivat monista maista, Euroopan unionin ulkopuolelta, Latinalaisesta Amerikasta, Aasiasta, Afrikasta, arabialueeltakin eurooppalaiset olivat vähemmistössä. Minä kyllä kannatan yhteistyötä, mutta enpä usko, että mikään tulee muuttumaan ennen kuin tällainen hallitusten välinen näkemys päättyy täällä meilläkin. Kyllä varmasti tulemme tapaamaan toisiamme ja luomme suhteita. Ja sekin on toki hienoa. Mutta kun puhutaan kokonaisvaltaisista muutoksista, niin ehkäpä asioiden olisi muututtava enemmän. Vahvojen parlamenttien on täytäntöönpantava sitä, toteutettava sitä, mistä puhuvat. Tässä ongelma tulee esiin. Parlamentin jäsenten ja hallitusten välillä on toimittava hallituksemme on jo pitkään sanet, mm, mm, olet vallassa ja me haluamme täällä varmasti muutoksia, jotka on toteutettava ruohonjuuritasolta alkaen demokraattisten instituutioiden kautta mahdollisimman alhaiselta tasolta. Ilman tällaisia instituutioita emme saa aikaan mitään, vaan pelkästään tyhjiä sanoja, jotakin hyvin heikkoa, joka oikeuttaa illegitiimit toimet. Kiitoksia. Gracias, eh, Gabi. Kiitoksia. Tästä nyt annan puheenvuoron kollegallemme Kalinchille Latviasta. Yes, thank you very much. Paljon kiitoksia. Haluan kiittää kaikkia puhujia. Erityisesti Koch Merinde, joka puhui naisten roolista, täytyy todeta, että Latviassa on naispresidentti, on ollut puhemies on ollut nainen ja meillä on juuri ensimmäinen nainen pääministeri, jos talossa on taloudellinen menestystaurina. Role of women in the country more and more. But... Se johtuu, että naisten asema tunnustaa yhä paremmin. Yhtä täällä ei ole mainittu, oli nuoret. Yksi Euroopan prioriteeteista on nuorisotyöttömyyden vastainen taistelu demonstrations in, in North Africa have come about because of youth who are on no, Nuorisotyöttömyysalle 30-vuotiaiden työttömyys on suurta. Ja vaikka Euroopan jotkut osat vanhenevat väestötieteellisesti katsoen, niin toisissa osissa Eurooppaa tilanne on juuri päinvastainen. Ja kysymykseni on, miten me saisimme osallistaa nuoria paremmin tässä prosessissa, jos olemme mukana. Uskoisin, että jos ajatellaan äänestysastetta EP-vaaleissa tai kansallisessa parlamentaarissa nuoret eivät ole mukana, koska se, tämä ei vaikuta relevantilta. On tärkeää investoida nuoriin, valmistaa heitä elämään, mutta erityisen tärkeää on valmistaa heitä siihen globaaliin hallintaan, joka he perivät, mikälainen se sitten onkaan, ja he, jotka korjaavat tai pyörittävät Kaldins, no, Kiitoksia tästä, herra Kaldins. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole tullut, joten nyt pyydän, että ottaisitte kantaa näihin puheenvuoroihin ja ehkä mahdollisesti myös siihen, mitä täällä paneelista on kuultu. Jatkamme tänään sellaista käytäntöä, että vuorotellaan ja Aloitetaan siitä, joka viimeisenä puhui, joten annan puheenvuoron ystävälleni Joulainenille, Hän voi vastata. Ei nyt ehkä tarvitse kuitenkaan ikuisuuksiin puhua. Taka, taka hiukan voit ikuisesti puhua, mutta ei pitkällisesti kuitenkaan. Gabriela hat äh, das Problem Gabriela otti esiin sen ongelman, että jos Euroopan tasolla – ja sitten keskustellaan globaalilla tasolla parlamentaarikojen kesken, niin miten tämä voi onnistua ylipäätään, että kansalaiset hyväksyvät tämän ja minkälainen yhteys on sitten takaisin sinne kotiin, mitä tulee nyt YK parlamentaarisen kokoukseen, niin siinä olisi etu, kun parlamentit tekevät työtä toisin kuin diplomaatit, parlamentaarikot puhuvat suorasukaisemmin, muotoilevat ongelmat ja tuovat esiin myös ratkaisumalleja. Uskoakseni näin myös kansainvälisesti saataisiin yhteisiä poliittisia virtauksia, niin kuin parlamenteissa konservatiiveja, liberaaleja ja progressiivisia. Maailmaan saataisiin siis poliittiset kasvot näiden virtausten kautta ja sillä voisi olla dynamiikkaa ja tämä kaikki saattaisi kiinnostaa tiedotusvälineitä, jotka raportoisivat näistä aiheista kotiin, mutta maat, joissa demokratia ei ole tai joissa demokratinen kulttuuri on aivan läpimätä, niin ei voida ehkä ajatella, että luottamus kansainvälisiin instituutioihin olisi kovin suurta, mutta joskus kyselyissä kansainvälisellä järjestöillä ja toimielimillä voi olla enemmän niihin luotetaan enemmän kuin kansallisiin. Kiitos. Palabra al señor. Kiitoksia sitten Alain Desteeksi. Paljon kiitoksia. Ramanalaiselle kollegalle haluaisin sanoa, että olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Haasteena on nähdä asiat globaalisti ja toimia lokaalisti. Sitä ei ole aina helppo tehdä, koska jokainen maa on erilainen. Mainitsen kaksi esimerkkiä. Kaikki olemme täällä vakuuttuneet siitä, että kuolemantuomio pitää kumata, mutta jos yritätte esimerkiksi Kongon parlamentaarikoille selittää tämän, minä työskentelen paljon Kongon Kingsen kanssa, se on vaikeaa, kun monet heistä ovat vakuuttuneet, että kuolemantuomio on hyvä asia. Tämä hidasta työtä jalkaa unohtakaa, että parlamentin jäsenet eivät voi olla täysin irrallaan omasta väestöstä. Meillä on ihan teemme ja se, mitä väestöt kokevat, ja sinne kahden tulen välissä – parlamentaarikot. Täytyy olla visioita, mutta täytyy ottaa kansalaisetkin huomioon. Olen iloinen, että kollega puhui täällä tuomioistumista ja oikeudesta. Lat, melkein koko latinalainen Amerikka on ratifioinut tämän kansainvälistä tuomioistumista koskevaan sopimukseen. Vain pari maita, Salvador, Nicaragua, Karibias laiva Keski-Amerikassa ovat jättäneet vielä ratifioimatta, mutta, mutta jos alueella on suurta vastahankaisuutta, niin sitten tilanne on paljon hankalampi. Nuoriso sitten, nuorisen osa, osallistaminen on vaikeaa, tai kansassa politiikassa myöskään. Tämä pätee Ranskaan, Belgiaan, Saksaan. myös Ruanda, jossa on eniten naisia parlamentissa. Osittain siksi, koska suuri osa parlamentista on väestön ja sitten on myös kiintiötä naisille, yliopistoille, vammaisille ja nuorille. Se lisää osanottoa. Nuoria on vaikea ottaa mukaan, mutta aina pitää yrittää. Kiitos kollegat. Annetaanpa puheenvuoro Arno Ranjualle. Merci Miguel. Moi je... Kiitos Miguel. Yritin alustuksessani sanoa, että minulle on tällainen tietyn tyyppinen äh, äh, parlamentaaristen edustajakokousten todellisuus on tärkeä. Me yritämme löytämään ratkaisuja ja diagnooseja yhdessä. Siksi olemme täällä tänäänkin kun edustuksellisuus on kriisissä, niin kuin Ranskassa, Belgiassa ja muissa EUn valtioissa, niin kuin täällä sanottiin, minä olen hieman erikoinen edustaja, koska edustan sellaisia ranskalaisia, jotka asuvat Ranskan ulkopuolella, siis tuolla Espanjassa ja Portugalissa. Eli, eli tällainen on teksteissäkin mukana ja nyt ollaan vähän kriisissä. Esimerkiksi, esimerkiksi henkilöllisyystodistus on valtion yksin oikeus, vaikka olen ollut kymmenen vuotta Portugalissa, joudun aina menemään suurlähetystöön tai konsulaattiin, jotta saisin henkilökortin. Kyseessä on tällaiset poliittiset realiteetit ja kansalaiset eivät niitä enää havaitse vielä. Haluaisin puhua Iberian Memin maasta. Tehän tiedätte, että siellä koetaan vaikeita aikoja. Nyt kun puhutaan parlamentaarisesta edustuksellisuudesta, kun ihmiset kuitenkin tietävät, että Troika tekee kaiken, eikä sillä ole mitään demokraattista oikeutusta. Siitä on paljon puhuttu tässä talossa. Niin se edellyttää meiltä aikamoista pedagogista harjoitusta ja, ja, ja vakuuttelua parlamentaarisessa maailmassa. Ja tästä haluaisin vielä nuorisokysymystä kommentoida. Minä kuulun siihen ryhmään parlamentin jäseniä, jotka ovat alle 40-vuotiaita. Meitä on hyvin vähän Euroopassa. Euro- Ranskassa ollaan nyt uudistamassa eläkkeitä, mutta meillä on sukupolvien välinen yhteenotto. Meillä on on yli 55-vuotiaita, jotka ovat vallassa, ja sitten nuoria Ranskassa, joilla on vaikeaa saada elämää raiteilleen, kun nuoret ovat suu, vahvasti vähemmistössä parlamentissa, niin äh, pohdimme näitä ja Olen no-, nähnyt Espanjassa tämä Indignados-liike. Nähtiin kyllä, mihin tämä johti. Ei juurikaan tullut poliittisia seurauksia tästä. Kyllä nuoret haluavat toimintaa, mutta ne, he lähtevät toimimaan toisella tavalla kuin klassinen poliittinen toiminta. Ja tässä on, meidän on pidettävä varaamme, koska kyllä tuolta kilpailijoita rupeaa, rupeaa löytymään. Ja jos, luulenpa, että 10-15 vuodessa näin tulee käymään ja uskon, että uusia malleja tuodaan kyllä tarjolle. Tästä on oltava tietoisia nuoriso on Euroopan unionin politiikassa prioriteetti, se on hyvä, mutta esimerkiksi se nuorisotakuu kysymys on vaikea ymmärtää monilla Ranskankin alueilla, kuinka tähän voidaan saada oikeus, kenellä on siihen oikeus. Kyllä se on myös toiminnan nopeutta koskeva ongelma, koska tämän päivän nuoret ovat kaikkialla Euroopassa kriittisessä tilanteessa, ei ainoastaan niissä maissa, jotka ovat kaikkein haavoittuvammassa asemassa – Olemme myös nähneet, kuinka paljon esimerkiksi espanjalaiset nuoret lähtevät Saksaan. Kyllä tässä tulee kyseeseen myös valtioiden väliset kompensaatiokysymykset. Henkilökohtaisesti ainakin uskon näin. Kyllä nuorisosta voidaan tehdä prioriteetti, mutta on järjestäydyttävä niin, että, että nuoriso voisi ottaa kohtalon omien käsinsä. Meillä on varmastikin luottamus ongelmia, kun ajatellaan poliittista diskurssia, miltä, minkä tahansa väristä diskurssia. Nuoriso ei enää, enää tunnista itseään näistä. Tämä kyseessä on haaste. Jonakin päivänä pitäisi varmastikin kunnolla keskustella Euroopan tasolla siitä, miten, miten diagnosoimme tämän epäluottamuksen klassisia poliittisia voimia kohtaan. Tässä kaikki. Kiitoksia. Kiitos. No, nyt vielä paneelin vastauskierroksen päätteeksi Silvana Kohmerin. Ja sen jälkeen voisin esittää vielä omat kommenttini. Silvana, ole hyvä. Very much. Let me... Kiitoksia. Aloittaisin puhumalla nuorisokysymyksestä. Tämähän on ikuisuuskysymys nykynuorissa ei ole tarpeeksi äh, omistautunutta ja luotettavaa. Ja jos vanhempani sanovat silloin, kun olin nuori ja, ja omat lapseni ovat teille, ja kun he ovat van, vanhempia, he sanovat omista lapsistaan näin. Joka sukupolvesta aikuiset päätöksentekijät ovat uskoneet, että No nuoriset eivät ole niin luotettavia, täytyy tehdä jotain. If it translates really into English, but I tried anyways that to... En tiedä, miten sanoa tämän englanniksi, mutta, mutta tämän päivän hir- huonot ajat ovat tulevaisuuden hyviä aikoja. Mutta tämä naisten naisparlamentaarikkojen globaalin foorumin näkökulmasta minä halusin tarjota poliittiseen uran tytöille mahdollisuutena, jos tytöt eivät näe itseään mahdollisena poliitikkona, parlamentaarikkona, niin sama tarina toistuu, joten uskon, että on erittäin tärkeää, että parlamenttien jäsenet tekevät selväksi, ja naisparlamentaarikkona haluatko tai ei, olet johtaja ja olet roolimalli ja ihmiset katsovat mitä, sitä, mitä teet tai et. Ja on vielä vallankumouksella nuorten kannalta, että naiset hyväksyvät lakeja. Joten tyttöjen hyttäminen naisparlamentaarikoihin voi muuttaa näkemyksiä ja suomut putoavat silmiltä. Ja ei voi aloittaa liian varhain. Yhdysvallassa on kiinnostava järjestö, joka on globalisoitumassa, sen nimi on Running Start. Siinä tuodaan teinejä parlamentteihin, ja he oppivat puhumistaitoa, puhetaitoa, rahankeräystaitoa ja Siinä lietsotaan poliittista kiinnostusta ja nuorena on vitsa väännettävä. Ja uskon, että järjestelmä tekee sam- sitä samaa, joten seuratkaapa tätä kanavaa. Sitten globaali parlamentaarinen toiminta. Ja kaikki kohtavat globaaleja ongelmia, vaikka myös rahoituskysymyksistä, ympäristökysymyksistä. Välillä ei ole rajoja. Ilmalla ei ole rajoja. don't have borders. If you look at big corporations, they don't have national... Jos puhutaan isoista yrityksistä, jos ajatellaan Belgian budjetti, ystäväni sanoi, että se on 100 miljardia euroa mukaan lukien eläkkeet ja sosiaalijärjestelmät. Jos ajatellaan tätä väitetysti saksalaista yritystä, jonka vuosittainen liikevaihto on 115 miljardia euroa, niin sitä kysyy, missä on raja. Ja siksi tuo John Lennon ja muita aloitteita Joten näitä täysin globaalien kysymyksien ratkaisuja pidä jättää ainoastaan diplomaateille ja muille toimenpinevän vallan edustajille, vaan myös parlamenteille. Ja meidän täytyy tiukasti sanoa, että tämä täytyy saada aikaan. Parlamentaarikkojen täytyy tehdä työnsä, samaa työtä, mitä kansallisesti teemme. Meidän täytyy tehdä sitä myöskin maailman tasolla. Kiitos. Gracias, eh, Silvana. Los colegas hemos llegado a un punto. Kiitoksia Silvana. No niin, hyvät kollegat, nyt olemme jo melkein päässeet konferenssimme loppuun. Minusta tämä on ollut äärettömän kiinnostava konferenssi ja siitä monet meistä ovat saaneet virikkeitä. Haluaisin niin herra Karas ei enää voi olla täällä, joten haluaisin lopuksi esittää jotakin pohdintoja. En halua mitenkään provosoida ketään mutta haluaisin tuoda mukaan tärkeitä kiinnostavia pohdintoja. Ensinnäkin monille meistä on aivan itsestään selvää se, että YK on peruskirja alkaa sanomalla, että me maailman kansat. Ja automaattisesti tähän asti tämä maailman kansat on, on, on ymmärretty niin, että kyseessä on maailman hallitukset ja on päästy niin pitkälle, että on puhuttu hallitusten välisestä järjestöstä sen sijaan, että puhuttaisiin valtioiden välisestä järjestöstä. Tämä on aivan vääristynyt ilmaisu, eli eihän järjestö, joka edustaa maailman kansoja, voi edustaa ainoastaan näiden valtioiden hallituksia, vähintäänkin sitten hallituksia ja parlamenttia. Kaikki tämä todella tuo äh, vettä myllyyn joillekin kollegoille, jotka ovat täällä kokemuksensa ja perusteella hyvin innostuneesti näistä asioista puhuu. Ne, että minä ihailen tätä ja kunnioitan, kunnioitan tällaista. Oli miten oli, olemme täällä nyt äh, tilanteessa, jossa keskustelemme näistä asioista, kuten olemme keskustelleet monen kertaan. Minulle jäi sellainen vaikutelma, että olemme me vähän niin kuin Versain kongressissa vuosikymmeniä sitten. Täällä on kaksi ilmiötä läsnä, joita emme voi ohittaa parlamentin jäseninä. Ensinnäkin valtavan suuri osa kansalaisista, väestöstä, valitsijoistamme – nuoristamme on menettänyt kaiken luottamuksen siihen, mitä me edustamme, koska heillä on mielestäni aivan oikeutetusti todisteita siitä, että päätöksiä ei tehdä parlamenteissa, vaan yhä enemmän rahoitusinstituutiot, pankit tekevät nämä päätökset ja parhaissakin tapauksessa me parlamentit olemme vain välineitä, ikään kuin kuumileimasiemia tälle, näille, näille poliitikoille, joita rahoituslaitokset meille sanelevat. Kuinka ihmiset meihin voisivat luottaa? Kuinka voi meidän instituutiomme voisivat herättää toivoa ihmisille, kun osoitamme, että mitenkään pystyy vastaamaan niihin ongelmiin, joista he kärsivät. Minusta tämä on toteamus, joka on aika vaikea kieltää puhutaan täältä, että kansalliset parlamentit sitä ja tätä ja legitimiteetti kansallisella tasolla vai jollakin toisella tasolla. Jokin päivä sitten puhun, kuulin merkittävä ajattele, ajattelija tässä maassa ja hän sanoi, että kansalliset parlamentit ovat nähneet, että niiden vastuu vähenee, kun alueellisten parlamenttien valta nousee ja Euroopan parlamentin valta nousee ja koko ajan vain ohenee nämä valtuudet ja valta, joka kansallisten parlamenttien hallussa on kansalaisten ongelmien ratkaisemisessa, koska näistä asioista puhuttiin alueellisella tasolla tai sitten maan osan tasolla. Oli miten oli, on tärkeää tiedostaa tämä tilanne, koska nyt olemme todella lähestymässä sitä kuilua, jonka partaalisten menetetään periaat- erilaiset periaatteet ja ihanteet, kuten oikeusvaltio ja demokraattinen sääntely, joka meitä on ohjannut. Vielä toinen kommentti, josta halusin teille puhua, koskee sitä, että niin joku täällä sanoikin aivan laulan kantaa, että Euroopan unioni pyrkii vahvistamaan asemansa globaalina toimijana. Niin siis tässä globaalissa maailmassa Euroopan unioni ei vahvista asemansa globaalina toimijana, niin jäämme kyllä rannalle totaalisti, koska muut toimijat tulevat hoitamaan rauhan ja talouden ja, ja sosiaalisen edistyksen maailmassa. Joten kyllä on hyvin tärkeää, että Euroopan unioni vahvistaa asemansa globaalina toimijana, mutta tämä ei onnistu koska nämä taloudelliset mahdit, jotka tekevät päätökset, nämä pankki- ja rahoitusvoimat eivät ollenkaan halua, että Euroopan unioni vahvistaisi asemansa globaalina toimijana, vaan päinvastoin. Euroopan unionin globaalina toimijana hän aivan ensimmäiseksi pyrkii saamaan takaisin sen, mitä kansallisella tasolla oli ja joka nyt on kadonnut. Eli toisin sanoen näiden rahoitusalan pankkien toiminnan avoimuus, valvonta, ainakin suhteellinen valvonta, tai joka tapauksessa se, että nämä taloudelliset voimat alistettaisiin tietynlaiselle demokraattiselle vallalle ja, ja arvoille. Ja tämä, tästä, eihän nämä, eiväthän nämä taloudelliset voimat tietenkään halua, että, että, että vahvistuisi tällainen taho, joka haluaisi tuoda avoimuutta, valvontaa e, ja haluaisi alistaa nämä taloudelliset voimat e, tiettyille sosiaalisille yhteiskunnallisille arvoille ja demokraattisille arvoille, joten luulenpa, että tässä nyt mennään ja emme tule kyllä saamaan takaisin luottamusta nuorilta Nuoret eivät ala luottamaan demokratiaan, eivätkä politiikkaan, eivätkä Euroopan unioniin globaalina toimijana niin kauan, kun emme pysty saamaan takaisin sitä todellista oikeutusta siitä, että me parlamentin jäsenet teemme päätökset, että, että me pystymme ratkaisemaan ihmisten ongelmia. Tämä on todellisuus. Tästä on kysymys. No niin, nyt olemme menossa valtavan tärkeisiin Euroopan vaaleisiin muutaman kuukauden päästä. Eilen keskustelin monien muiden kollegoiden kanssa, saksalaisten erityisesti, ja esitin sellaisen vedon, että emme tule saavuttamaan edes 40 prosenttia äänestysprosenttia siinä näissä vaaleissa ainakin 15 maassa äänestysprosentti jää alle 30 prosentin, eli yli 70 prosenttia äänestäjistä. Ne, jotka näissä vaaleissa valitaan, niillä on kuitenkin teoriassa enemmän toimivaltuuksia kuin kenelläkään koskaan, kun määritellään kansalaisiamme tulevaisuutta ja olosuhteita tällainen on. Tämä, tästä on kysymys, tämä on haasteemme. Meidän ei pidä työntää päätämme vensaaseen, eikä äh, kääntää päätämme eikä sulkea silmiämme siltä diagnoosilta, joka edessämme on. Omassa maassani Espanjassa esimerkiksi seitsemän Coca-Colan tehdasta äh, sulki ja seuraavana vuonna ne tekivät aivan järkyttäviä voittoja ja Eh, suljettiin noin seitsemän tehdasta ja 15 000 työntekijää jäivät työttömäksi yhdessä, yöksi, yhdessä yössä ainoastaan siksi, että eh, Coca-Cola-yhtiön eh, etujen mukaista on, on keskittää toimintoja joinnekin ja sulkea noita tehtäitä. Tätä kansalaiset eivät voi yrittää, paitsi ne, jotka ovat Coca-Colan hallituksen jäseniä, eikä heitä varmaan, tai osakkeenomistajia, ei heitä varmaan ole kauhean määrä. Tämä on meidän haasteemme. Meidän on saatava takaisin insti- parlamentaariselle instituutioille ja demokratialle se arvokkuus, joka tietenkin mukaan lukee sen, että me olemme ne, jotka päätämme kansalaistemme kohtaloista. Lopuksi vielä hyvät, hyvät naiset ja herrat, haluaisin kertoa teille henkilökohtaisesta kokoomuksesta. Olen ollut 22 vuotta omassa kansallisessa parlamentissani ja 15 vuotta täällä Euroopan parlamentissa. 35 vuotta, se, vai 40 vuotta sitten, kun aloitimme Espanjassa demokratian uudelleen rakentamisen ja puolueeni kanssa, kun kuljen pitkin omia alueitani ja, ja puhuin ihmisten kanssa, joista, joita pyrittiin, joista pyrittiin leipomaan kaupunginjohtajia ja jäseniä ja pyrin etsimään parhaita ja minulle sanottiin, katsokaapa tämä tai tämä henkilö. Kukaan ei koskaan sano, sanonut, että minä en suostu, vaan pohdittiin vaan, että olenkohan kykenevä Tämä sama kokemus tänä päivänä, jos se toistetaan, ja nyt sanon opettajalle tai lääkärille tai sairaanhoitajalle tai muualle, että muille, että haluaisin, että tulisit ehdokkaaksi vaaleihin, niin minulle vastataan, että mitä ei, me tälle ole ihan hulluksi tullut. Ja sanon, että minä olen puolueessa ja minä voin auttaa. Minulle vastataan, että mitä sinä oikein tulet et, et, etkö pidä minusta, haluatko minulla jotakin huonoa, toivotko minulla, miksi, miksi minulle tällaista tarjoat, kun minullahan on ihan hyvä tilanne tässä ammatissani. Ja tästä tuloksena on se, että syntyy noiden kehä, jossa ehdokkaat eivät enää olekaan parhaita ehdokkaita, vaan omassa puolueessani muissa puolueissa ne ovat vain henkilöitä, jotka löytävät politiikasta kohtuullisesti palkatun toimen. Ja sillä siisti. Olen pahoillani, että täällä oli, äh, täällä oli yksi maanmiehikin, yksi teidän kolleganne maltillista oikeistosta. Äh, eräs oikein pätevä tyyppi, hyvä tyyppi ja kävi niin, että hän ei sitten asuttunutkaan ehdolle, eikä hänestä tullut parlamentin jäsentä. Ja kysyin häneltä, että etkö kaipaa sitä, ja hän sanoi, että en ollenkaan. Niin sanoi, että 15, minu- 15 vuotta ajoin Mercedesiä joka viikko kylässäni näin maalauksia. Olet rosvo sillä rahalla, mitä varastat kansalta, ostat itsellesi Mercedesin nyt minulla on sama Mercedes, mutta olen asianajaja ja olen avannut oman toimistoni ja ihmiset sanovat, että hei, katsokaa, tämä on varmasti hyvä asianajaja ja katsokaapa, hänellä on Mercedeskin. Eli se sama Mersu, jota, jonka, josta oltiin vitsailtu vuosia ja eh, siitä tulikin nyt yhtäkkiä hänelle mainosta, joka toi hänelle hyviä asiakkaita. Tämä on tällainen yhteiskunnallinen todellisuus. Tämä on tärkeä. Tämä näkyy tiedotusvälineissä ja ristiriitahan on se, että tiedotusvälineet ovat niissä samoissa käsissä, jotka eivät halua, että EUsta tulee mitään globaalia toimia ja he osaltaan rapauttavat politiikan uskottavuutta ja niiden naisten ja miesten arvostusta, jotka palvelemme yhteiskuntiamme ja kansalaisiamme kerta kaikkiaan ne tekevät kyllä laihan palveluksen demokratialle. Olemme kuitenkin aina ajatelleet, että tiedotusvälineet ovat demokratian ja oikeusvaltion peruspilari. Suuret kiitokset huomiostanne ja läsnäolostanne ja toivon, että voimme jatkaa näitä keskusteluja. Aivan olemme kaikki varmasti yhtä mieltä siitä, että on tärkeää toimia yhdessä, että voimme pelastaa demokratian, politiikan ja Euroopan unionin hankkaan. Se on tarpeellisempi kuin koskaan ja uhatumpi kuin koskaan. Kiitoksia.